Eh, en tiedä, tietävätkö kaikki kollegat tätä, mutta on esittelijä tässä kauppa asioita käsittelevässä kysymyksessä INTA-valiokunnalle. Minun täytyy tehdä heille siis mietintö. Ja siitä sitten äänestetään täysistunnossa. Eli INTA-valiokunnan puheenjohtajan kautta olin ilmoittanut oikeudelliselle yksikölle tästä asiasta ja siitä, kuinka me saamme tähän vastauksia. Mielestäni vaikuttaa juridisesti aika vaikealta se, että Euroopan unionilla olisi erilainen lähestymistapa kuin muilla Marokon kauppakumppaneilla. Ja koska minulla oli hallussani asiakirja, jonka olen saanut herra Selikiltä, joka oli Amerikan hallinnon entinen edustaja, ja mitä tulee siis Amerikan ja Marokon suhteisiin. Hänellä oli läheiset tiedot niistä. Hän sanoi hyvin selkeästi, että sopimus Yhdysvaltojen ja Amerikan, Yhdysvaltojen ja Markon välillä ei ottanut mukaan Länsi-Saharan aluetta. Eli tässä ei otettu kantaa mihinkään poliittisiin kysymyksiin. Kyseessä oli vain kaupallinen aspekti, meidän mielestäni on mahdotonta antaa mielipidettä, jos meillä ei ole tästä asiasta selkeää vastausta, ei vain poliittisista syistä, vaan myöskin väestöä ajatellen. Meiltä on kysytty seuraavaa asiaa, ja siksi kysymme sitä. On yritys, jonka nimen on Azura. Sillä on ranskalaista pääomaa, ja se vie yli 100 miljoonaa tonnia tomaatteja Marokosta, mutta osa tuotannosta tapahtuu Länsi-Saharassa. Ja näissä luvuissa, joita meillä tällä hetkellä on, meillä ei ole tietoa siitä, mikä osa tuotannosta tapahtuu Länsi-Saharassa ja mikä osa tapahtuu muualla Marokossa. Meillä ei ole lukuja, jotka voisivat selventää, mitkä ovat kansalle aiheutuvat voitot, onko tässä olemassa jonkunlainen korvamerkintä niin, että me voisimme erottaa, missä tuotanto on tapahtunut. Tämä on yleinen, juridinen ja taloudellinen kysymys. Mielestäni on mahdotonta tällä hetkellä keskustella sopimuksista Euroopan unionin ja Marokon kanssa, jos näitä tietoja ei saada. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että oikeudellinen yksikkö on samoilla Jäljellä, Minä haluaisin sanoa, että meidän täytyy saada tietää selvästi myöskin Marokon kannalta, mikä on väestölle tässä aiheutuva hyöty. Me tarkastelemme nyt vain juridisia kysymyksiä. Onko muita asioita? Annan ensin herra Passukselle puheenvuoron, ja sitten päätämme suljetun ovin tehtävän osuuden, jotta muut voivat osallistua? Niin, ensimmäinen kysymys, tai ensimmäiseen kysymykseen vastaus on ei, ja toiseen vastaukseen niin. Ensimmäinen kysymys oli se, onko olemassa oleva assosiaatiosopimus, joka on ollut voimassa yli kymmenen vuotta, koskeeko se myös Länsi-Saharan aluetta? Tämä on hyvin yksinkertainen kysymys. Kymmenen vuoden jälkeen komission täytyisi olla sellaisessa asemassa, että se kykesisi vastaamaan. Mikäli se sanoo kyllä, se koskee Länsi-Saharaa ja Länsi-Saharan tuotteita, silloin toisella kysymyksellä on järkeä, joka on siis missä määrin Länsi-Saharan ihmisten edut ja mielenkiinto on otettu huomioon. Mutta jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan ei, niin silloin toinen kysymys ei ole mikään vaihtoehto edes. Vastatakseni herra Bovelle. Kiitän huomautusta, jonka teitte koskien kirjettä vuodelta 2004, mutta täytyy ottaa huomioon, että tässä kirjassa Yhdysvallat on sulkenut pois, siis sulkenut pois kaupallisen sopimuksen ja ne tuotteet, joita tuodaan Länsi-Saharasta. Te kysyitte, pitäisikö Marokon vastata vai komission vastata kysymykseen. Mielestäni on selvää, että komission pitäisi vastata meille, parlamentille, sillä komissio neuvottelee tai on neuvotellut tämän assosiaatiosopimukseen tehtävän muutoksen, ja he voivat sitten myöhemmin kysyä Marokolta tätä asiaa, mutta meidän tehtävämme ei ole ottaa yhteyttä Marokkoon. Kiitoksia. Bene. Grazie di queste risposte, ringraziamo il servizio. Kiitoksia näistä vastauksista. Kiitoksia oikeudellinen yksikkö. Ehdotan, että avaamme nyt salin, niin että kaikki voivat tulla mukaan. Ja tämän jälkeen me käymme avoimen keskustelun. Ja luonnollisesti Lorenzo Fontana ottaa ensin puheenvuoron, mutta me annamme muille jäsenille hiukan aikaa, että he pääsevät mukaan. To manage the juridic question, I don't know, because we ask the juridic question, yeah, uh, yeah. says apply or not apply in samsara. And, and uh, who has to have this uh, juridic? Uh, the uh, and, and, and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 Possiamo riprendere? Bene, allora iniziamo. Hyvä. Jatketaan kokousta. Keskustelimme oikeudellisen yksikön kanssa Komissio ja Marokko ovat saaneet neuvostelut päätökseen joulukuussa 2009. Ja koskien tämän tyyppisistä sopimuksista tehtyjä säädöksiä, tämä sopimus koskettaa erityisesti suurempia maataloustuotteiden ja jalostettujen tuotteiden vapauttamista. Tämä on siis hyvin tärkeä sopimus. Odottamatta enemmän annan nyt esittelijälle herra Fontajanalle puheenvuoron ja tietenkin kuulemme myös komission edustajaa. Herra Fontana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Se työ, mitä me teemme ennen kaikkea yhteistyössä eri edustajien kanssa, myös eri valiokuntien kesken. Mitä tulee etelä-eurooppalaisiin jäseniimme, niin he ovat aika huolestuneita tästä sopimuksesta Marokon kanssa. Ja kuten aiemmin sanoin myös, täällä on tiettyjä lukuja, jotka tulevat vaikuttamaan välittömästi nyt 45 prosenttia ja se tulee olemaan 70 prosenttia 10 vuoden kuluttua. Eh, joten siis suuri osa tuonnista koostuu nimenomaan maataloustuotteista, lähinnä hedelmistä ja vihanneksista. Ja mitä tulee tähän tuontiin, se mikä huolestuttaa, se mitä monet parlamentin jäsenet ovat ilmaisseet sekä espanjalaiset että italialaiset, niin kysymys on siitä, että tämä tuonti kilpailisi eh, hyvin eh, pitkälti meidän tuotteidemme kanssa. Ennen kaikkea tietyt tuotteet. Ja silloin täytyy huomioida, että tämän kaltaiset sopimukset, eh, me olemme kuulleet, että koko tämä oikeudellinen kysymys liittyen Länsi-Saharaan. Sitä ei ole vielä ratkaistu. Meidän täytyy esittää enemmän kysymyksiä, voimmeko jättää tämän alueen sopimuksen ulkopuolelle ja niin edelleen. Ja toivoisimme, että siihenkin saataisiin nyt lopullinen vastaus, koska eihän tilanne ole sama, jos sopimus kattaa tai ei kata Länsi-Saharan aluetta. Tämän kaltainen sopimus voisi johtaa suuriin ongelmiin meidän tuottajillemme. koska tässä olisi kysymys kilpailusta maiden kanssa, jolla on ihan eri laatukriteerit kuin meillä. Heidän tuotteemme ovat heikompia, mutta heidän tuotantokustannuksensa ovat matalammat ja tämä voisi johtaa ongelmiin eurooppalaisille tuottajille. Tässä on nyt tilanne, joka koskee myös työvoimaa. Työvoimaa Marokossa on ihan erilaista kuin työolosuhteet sitten taas Euroopassa. Kysymys on myös äh, pienemmistä tuotantokustannuksista Marokossa, eikä meidän liian tule unohtaa ympäristönäkökulmia ja elintarviketurvallisuutta. saniteetti, äh, näkökul, sanita, terveydellisestä ja puhtaudellisesta näkökulmasta tässä on hyvin paljon suuria eroja. Äh, esimerkiksi mahdollisuus äh, käyttää erilaisia desinfioivia aineita, jotka meillä ovat kiellettyjä, mutta joita sitten taas Marokossa puolestaan saa käyttää. Sen lisäksi meidän täytyisi voida myös äh, valvoa tavaravirtoja, tuontia, aikatekijöitä, eikä tätäkään tekijää saa aliarvioida. On myös tiettyjä maksuja, jotka voisivat eh, tasapainottaa tilannetta ja tätä tässä sopimuksessa myös eh, vaaditaan. Tässä on myös eh, suuria petoksen teku, tekomahdollisuuksia. He voisivat väittää, että tuotteet tulevat Marokosta, vaikka ne tulevatkin jostain muualta. Ja tässä saataisiin aikaan tällainen jonkinnäköinen kolmio järjestelmä, jolla sitten voitaisiin ylittää nämä säännöt. Eli se, mitä tässä nyt pelätään tämän sopimuksen suhteen, on se, että ei suojella tarpeeksi meidän talouksia. Tämä tulee koskemaan myös työllisyyttä näillä heikommilla alueilla. Ja tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa tietyillä alueilla nykyolosuhteissa, kun taloudellinen kriisi on päällä. Sen lisäksi haluaisin vielä painottaa sitä, että jos tämä lausunto ei saa tukea, niin silloin kansainvälisen kaupan valiokunta, joka on vastuuvaliokunta, kuten herra Bove jo sanoikin, ei silloin tule saamaan minkäännäköistä lausuntoa maatalousvaliokunnalta. Tämäkin täytyy muistaa menettelytapojen kannalta. Olen samaa mieltä edustaja Boveen kanssa. Tässä on myös koko USA-näkökulma. Ja me tulemme, tai kun me puhuimme edellisen kerran Länsi-Saharan alueesta, niin silloin Länsi-Sahara jätettiin ulkopuolelle. Silloin se koski lähinnä kalastustuotteita, mutta maatalouden kannalta alueella on myös paljon merkitystä olisin todella utelias kuulemaan tämän ensimmäisen keskustelun aikana täällä valiokunnassa teidän näkemyksiänne. Tämä keskustelu on tärkeä, se on myös jossain määrin arkaluontoinen, ehkäpä juuri sen takia, kun ajatellaan, mitä vaikutuksia tällä saattaa olla meidän taloudellemme. Kiitoksia. Lorenzo. Uskon, että tämä on hyvin tärkeä asia. Teille esitetään tämä teksti 14. maaliskuusta ja me äänestämme siitä 28. maaliskuuta. Hyvä, aloitamme nyt keskustelun. Kiitoksia puheenjohtaja ja myöskin suuret kiitokset edeltävälle puhujalle kaikki se, mitä tässä on jo sanottu, on sellainen, mitä haluan painottaa, mutta haluaisin vielä lisätä siihen, että komissiollahan on valmisteilla kokonainen joukko tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia. Tämä sopimus vaikuttaa meidän eteläisiin jäsenvaltioihin. Kyse on tässä eritoten tomaateista, mutta myöskin muista, joita EU-ssa tuotetaan – ja meidän kyllä täytyy tarkkaan pohtia sitä, että miten me tällaisiin sopimuksiin menemme mukaan, miten me oikeudellisesti voimme sen tehdä, miten kapeat meidän mahdollisuutemme ovat, sen me tiedämme, mutta meidän täytyy sitä enemmän tehdä selväksi se, missä meidän tiemme ja tavoitteemme loppujen lopuksi ovat. Ja meidän tavoitteemme täytyy aina olla tietysti se, että tuemme köyhien tai köyhempien maiden kansalaisia, mutta että tuemme myöskin omien jäsenvaltioidemme maataloutta ja tuottajia. Tästä syystä nämä kysymykset, joita on jo otettu esille, niin haluan ottaa yhden vielä tässä lisäksi mukaan, joka on minulle tärkeä. Aikooko komissio myöskin suunnitella vaikutusten arviointia tälle sopimukselle? Eli pohtiiko komissio sitä, että miltä nyt sitten näyttää tuotanto Länsi-Saharassa – eli vaikutusten arviointi tässä mielessä, mutta sitten myöskin toisaalta siinä suhteessa, että miten se vaikuttaa EUn maatalouteen ja EUn tuotteisiin. No sitten toinen kysymys, joka tähän liittyy, on, on täysin looginen, joka aina esitetään ja joka myöskin teoriassa kyllä hyväksytään, mutta käytännössä näitä kysymyksiä täytyy esittää. Eli miltä tilanne näyttää eurooppalaisten standardien suhteen miten niitä valvotaan näissä tuotantomaissa, valvotaanko niitä ylipäätään, mitkä standardit ovat perustana, onko se ympäristö, jos kyllä, miten. Esimerkiksi onko jotakin jäänteitä kasvien suojelusta, miten niitä valvotaan ja miten tällaisia sosiaalisia standardeja ylipäätään arvioidaan tällaisissa sopimuksissa vai arvotetaanko niitä ylipäätään. Mielestäni meidän täytyy tehdä yhteistä työtä ja tässä valiokunnassa me voisimme mennä yhtä tietä ja tulemme näin myöskin tekemään. Olen iloinen siitä, että herra Bove kehitysvaliokunnassa ö, saa sanoa sanottavansa tässä suhteessa, koska kun ajatellaan sitä hyvin pientä mahdollisuutta, eli sitä, että voimme sanoa kyllä tai ei, niin meidän täytyy esittää oikeat kysymykset. Meidän täytyy sohaista haavoja ja tehdä selväksi se, että missä on olemassa etuja, mutta mi, missä suhteessa ö, voimme tässä tukea omia tuottajia, mutta myöskin kumppanimaiden tuottajia. Nämä voidaan nähdä yhdessä. Totta kai me tarvitsemme kauppaa, mutta selvästi me tarvitsemme myöskin puitesääntöjä, määräyksiä, jotka koskettavat kumpaakin osapuolta tässä kaupan käynnissä. Tästä syystä, ja olen valmis siis olemaan mukana tässä että me voimme saavuttaa hyvin selkeän tavoitteen tässä. Kiitoksia. Herbert Dorfman. Herbert. Kiitoksia Elisabeth. Herbert Dorfman. Außenpolitische Dimension. Tästä ulkopoliittisesta ulottuvuudesta olemme jo aikaisemmin puhuneet ja meidän ei tule unohtaa, että me neuvottelemme tässä valtion kanssa – on ainut jäsen Afrikan valtiosta, joka ei ole Afrikan unionin jäsen. Ja tämä valtio on muutenkin hieman hakauksissa muiden alueen valtioiden kanssa nimenomaan Länsi-Saharan kysymyksen vuoksi. Ja nyt sitten se, että pitäisikö Länsi-Saharan tuotteet kuulua tähän, se ei ole ainoa asia, vaan kysymys on myös siitä signaalista, minkä me haluamme antaa muille Afrikan valtioille tämän sopimuksen myötä. Haluaisin toistaa sen, mitä Fontane ja Jegle jo sanoivat, että on toki on kysymys standardeista ja täällä Maatalousvaliokunnassa olemme tästä viime viikkoina jo hyvin selkeästi puhuneet. On kysymys myös asiasta, joka herättää vielä enemmän huolta minussa, eli se, miten maataloutta siellä hoidetaan. Ja jos katson nyt tätä äh, sopimusta, niin silloin me avaamme omat markkinamme täysin sataprosenttisesti tomaateille Mar- Marokosta tuotteille, joissa meillä on, me tarvitsemme omat markkinavoimamme tavallaan, esimerkiksi omenat ja päärynät, joita tuodaan Marokosta paljon halvemmalla kuin mitä me voimme markkinoida, ja näin ei voi olla. Meidän täytyy toki olla avoimia kansainväliselle kaupalle ja mikäli se tarjoaa sitten mahdollisuuksia meidän maanviljelijöillemme laajentaa omaa vientiänsä, niin toki se on silloin maailmankauppaa, mutta meidän täytyy kuitenkin noudattaa pelisääntöjä. Me emme voi laatia ja solmia sopimuksia, jotka avaavat markkinat kaikille tuotteille, jota meillä itsellämmekin on. Minusta meidän pitäisi tässä nimenomaan antaa semmoinen merkki ulospäin myös sopimuksille, joita nyt neuvotellaan vielä tärkeimpien valtioiden kanssa maataloustuotteiden kaupan kannalta, että me osoittaisimme, että me haluamme suojella omia maanviljelijöitämme myös, emmekä ainoastaan avata tuosta noin vain markkinoita muiden tuotteille ilman, että me saamme pääsyä sinne. Kiitos. Grazie. Grazie Herbert. Non possiamo far pagare... Kiitoksia Albert. Emme halua, että maatalous kärsii niistä hyödyistä, joita tämä sopimus muilla aloilla voisi aiheuttaa. Niin Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt halua tässä mitään oikeudellisia viittauksia käyttää. Me emme tietenkään saa maataloutta tässä edistää muiden osaloiden kustannuksella. Meidän täytyy todellakin tässä pitää huoli omien maanviljelijöidemme intresseistä. Ja jos nyt puhumme tästä sopimuksesta, niin minäkin haluaisin tässä nyt puhua olemassa olevasta sopimuksesta, sanomme aivan selvästi, ja myöskin petosten torjuntavirasto toteaa, että tässä nyt ei pidetä kiinni referenssihinnoista eikä myöskään kiintiöistä. Tästä syystä on myöskin olemassa vetomusvaliokunta, jonne kirjoitettiin ja pyydettiin, että komissio muuttaisi myöskin sopimuksen 1580, joten niin kauan kuin tätä asetusta ei muuteta, näitä petosyrityksiä tulee olemaan tulevaisuudessakin. Tämä on tietysti myöskin eduksi sitten marokkolaisille, ja mikäli meidän täytyy löytää tasapaino näiden vaatimusten väliltä, kun ajatellaan näitä puhtausvaatimuksia kolmansien maiden ja EU-maiden välillä, niin totesin näin jo useita vuosia sitten, että totta kai suuria eroja on olemassa, mutta Marokosta kyllä näitä tuotteita voidaan vapaasti tuoda ja sitten käytetään sellaisia tuotteita, jotka ovat meillä kiellettyjä. Ja sitten tämä pitäisi ottaa myöskin mietinnössä huomioon. Kysehän on myöskin tästä suunnitelmasta, jossa maataloustuotantoa tulisi kasvattaa. Kyse on 700 000 hehtaarista. Ja tällähän olisi sitten aivan kestämättömiä vaikutuksia Eurooppaan. Meidän täytyy katsoa, että miten me suhtaudumme tähän asiaan. Tämä on niin sanottu vihreä suunnitelma, niin kuin se on nimetty, ja tämä on jo käynnistetty. Meidän täytyy todellakin ryhtyä toimiin, ja parlamentissa täytyy ottaa se huomioon, koska se tulee myöskin vaikuttamaan tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia, José Bové. Oui, je vais pas reprendre le débat. Minä en nyt aloita keskustelua, mitä tulee juridisiin kohtiin. Me puhuimme niistä äsken. Sanottiin, että olen todellakin Inta valiokunnan esittelijänä. Minulle tämä maatalouskysymys on sellainen, että sinne pitää lähteä alusta lähtien. Me puhumme useista eri ongelmista. Ensimmäinen on tuonnin määrä. Meidän täytyy ottaa huomioon, että jos tätä sopimusta aletaan toimeenpanna, se nostaa 22 prosentilla tomaatin tuontia ja kurkkujen ja klementiinien tuonteja myöskin. Ja yli 3500 prosentilla mansikoiden tuontia. Tämä ei ole mikään pieni asia. Se vaikuttaa tuhansiin maataloustuottajiin suoraan heihin, jotka ovat Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa ja Etelä-Ranskassa. Meidän täytyy ottaa huomioon nämä tosiasiat, nämä luvut, jotka juuri sanoin ovat suoria vaikutuksia. Jos sopimus tulee huomenna toimeen, nämä vaikutukset tulevat heti näkyviin. Ja nyt neljän, päästä, neljän vuoden päästä nämä vaikutukset ovat vielä suurempia. Eli jos me allekirjoitamme tämän sopimuksen, se tarkoittaa kaikille Etelä-Euroopan maanviljelijöille sitä, että he voivat laittaa putiikin kiinni. Tämä on ensimmäinen asia. Ja sitten muut kysymykset ovat hintakysymys ja kunnioituskysymys ja tullikysymys. Jos me ajattelemme esimerkiksi Perpignanin aluetta, mihin tulee hyvin paljon tuontituotteita, siellä on hyvin suuria polkumyyntiongelmia, siellä ei seurata asioita kuten pitäisi. Nyt kolmas kohta, en nyt mene tässä pidemmälle, koska sitä on jo mainittu, mutta kaikki kontrolliongelmat ovat olemassa. Euroopan unionin kontrolli on heikkoa, se ei ole systemaattista ja siinä on suuria huolia, mitä tulee terveyskohtiin. Neljänneksi, mitä tulee investointeihin ja siihen, että näihin tuonti viljelmiin voitaisiin investoida eikä tukea paikallisia maanviljelijöitä? Mitkä ovat todellisia hyötyjä, joita perheviljelijät saavat Marokossa verrattuna suurten yritysten voittoihin? Tämä on yksi kysymys. Äsken puhuin Asura-yrityksestä, joka tuo viisi miljoonaa tonnia tomaatteja. Tämä ei millään lailla kosketa ma- marokkolaisia tavallisia maanviljelijöitä. Sitten on myöskin kysymys työvoimasta, ja tämä on hyvin vaikea kysymys. Nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että komissio on neuvotellut koskaan puhumattakaan parlamentille näistä asioista. Näin tapahtuu. Meillä on tämä sama ongelma Merkosuurin kanssa ja Kanadan kanssa. Aina eri tuotteiden suhteen pitääkö meidän edelleen hyväksyä se, että parlamentin pitää vain odottaa sitä, mitä komissio on päättänyt ja sitten sietää komission päätökset. Miten me voimme uudistaa maanviljelijöiden ja eurooppalaisten kuluttajien ja tuottajien tilannetta, jos tällaisia vapaakauppasopimuksia tehdään samaan aikaan ja ne menevät täysin muuta työtä vastaan. Tämä on jotakin, minä, mitä minä tulen ehdottamaan minä tulen ehdottamaan, että me hylkäämme tämän sopimuksen ja että me muutamme neuvottelukäytäntöjä tulevien sopimusten suhteen. Kiitoksia. George. Uh, thank you. Uh, George. Couple of points I would just... Kiitos. Pari asiaa. Suurin osa puheenvuoroista on kattanut jo ne asiat, jotka minäkin olisin halunnut ottaa esiin. Tämä suljettu tapaaminen asiantuntijan kanssa äh, oli hyvä ja nyt meidän täytyy todellakin vaatia senkin perusteella tietokomissiolta, että kuuluuko Länsi-Sahara tämän assosiaatiosopimuksen piiriin ja miten se sitten tulee vaikuttamaan. Me tarvitsemme selkeyttä tähän kyseenomaiseen asiaan. Olen myös huolissani siitä, että tästä ei ole vaikutusten arviointia koska ensinnäkään parlamentti ei ole saanut kunnolla tietoa, sitä ei ole pidetty ajan tasalla. Ja minulle kerrottiin sitten, että ei ole olemassa mitään käytettävissä olevaa vaikutusten arviointia ja että sellaista ei voitaisi edes tehdäkään. Mutta olen pahoillani, en voi todellakaan hyväksyä tuollaista. Toki voidaan tehdä kaiken näköisiä skenaarioita siitä, ja Jose Bovekin tuossa juuri luetteli, minkälaisia vaikutuksia tällä saattaisi olla. Mutta meidän täytyy aina saada ymmärtää se, mitä vaikutuksia tietyillä mahdollisilla sopimuksilla on Eurooppaan ja sen tulevaisuuteen. Ja nyt me emme tiedä, jos kerta ei ole tehty mitään virallista vaikutusten arviointia. Joten ottaen huomioon ihan periaatteellisen näkökulman, meidän täytyy vaatia, että komissio laatii tällaisen vaikutusten arvioinnin niin, että meillä olisi minkäännäköistä mahdollisuutta päättää sitä, mitä, mitä me teemme tämän sopimuksen suhteen. Minusta on tärkeää, että tämä valiokunta nyt määrittelee komission kanssa sen, millä tavalla me toimimme meidän työyhteyksissämme komission ja parlamentin kesken. Me tarvitsemme vaikutusten arvioinnin niin, että me voimme sitten parhaiten arvioida, onko tämä Euroopan unionin eduissa vai ei. Joten näine huomautuksinen toivon, että voimme päästä eteenpäin ja esitämme tämän kysymyksen komissiolta, kuten aivan kuten oikeusasioiden yksikkö ehdotti. Ja sen lisäksi meidän tulee vaatia komissiolta ja pitää kiinni siitä, että he laativat vaikutusten arvioinnin, niin, että me voimme sitten arvioida itse edelleen. E Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι βέβαιο ότι... Kiitoksia. Tämä on tietysti hyvin vaikea ja arkaluontoinen asia. Siitä tulee meille entistä vaikeampi, koska me emme voi tehdä mitään muutoksia, mitä tulee tämän sopimuksen tiettyihin määräyksiin. No sitten kun ajatellaan lainsäädäntöpuolta ja siitä, mitä tulee Länsi-Saharaan, en nyt puhu siitä, mutta kuitenkin odotan komissiolta tiettyjä vastauksia ja olen yhtä mieltä siitä, mitä jo todettiin, että me emme voi hyväksyä komission kantaa, kun ajatellaan näitä hyvin arkaluontoisia asioita ja niitä intressejä, joita eurooppalaisilla viljelijöillä on. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi Mercosur, Kanada ja nyt Marokko. Me olemme nähneet sellaisia sopimuksia, joita ei voi hyväksyä. Ja me olemme loppujen lopuksi seuranneet sitä, mitä komissio on kehitellyt. No poliittisessa mielessä tämä on hyvin arka asia, varsinkin kun ajatellaan sitä tilannetta, mikä tällä hetkellä on vallalla, siis taloudellinen tilanne. Sopimus, sitä tulisi arvioida kokonaisuutena eikä sen yksittäisten osien pohjalta. Mitä nyt tulee eurooppalaisiin viljelijöihin? erityisesti vihannesviljelijöihin ja niin poispäin. Tässä intressit ovat, niitä ei ole otettu huomioon ja meidän tilanteemme on kyllä hankala. Minä uskon, ja tämä, voitaisiin tätä sopimusta pitää tiettynä mahdollisuutena. Meidän tulisi tarkastella kaikkia asioita ikään kuin puolustautumismielessä, koska meidän täytyy löytää ratkaisu, jotta voimme varmistaa maataloustuotteidemme turvallisuuden. Meidän täytyy puolustaa eurooppalaisten viljelijöiden intressejä. Ja meidän täytyy tukea eurooppalaista maatalousmallia. En tiedä, mikä nyt on poliittisesti korrekti ratkaisu tai päätös. Ja tästä syystä minä halusin ottaa esille omat huolenaiheeni ja myöskin ilmaista sen, että odotan komissiolta vastausta näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia, herra Dönnelis. Martin Oskling. Viele Probleme mit diesem Abkommen und äh, Tähän sopimukseen liittyy paljon ongelmia, niinhän täällä on sanottu myös äh, ryhmien rajat ylittävästi. Tässä nyt on kysymys äh, suuresta osasta ähm, se, mitä nyt tapahtuu arabimaissa, toivon, että myös Marokossakin voitaisiin keskustella asioista, joista ei tänä päivänä keskustella. No ehkäpä tilanne on parin kuukauden kuluttua ihan erilainen muiden pohjoisafrikkalaisten valtioiden kanssa. Mutta Länsi-Saharan takia minä suhtaudun myös negatiivisesti ja kriittisesti tähän sopimukseen. Meidän tulee kuitenkin neuvotella samalla tasolla. Tuonti ei vastaa meidän sosiaalisia äh, standardiamme. Ja mehän olemme päättäneet että parlamentissa, että kaikki tuonti, tuotteet, mitä Eurooppaan tuodaan, niiden täytyy vastata meidän standardejamme. Mutta parlamenttina meidän ehkäpä pitäisi tässä nyt vetää selkeää linjaa. Mikäli me emme onnistu kriittisesti käsittelemään tätä Marokon sopimusta ja tekemään siihen muutoksia, niin silloin minä katselen aika synkästi kaikkia merkosuurin sopimuksia. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on hyvin tärkeää muidenkin sopimusten pohja, perusteella. Ja esimerkiksi mitä Saksa on tästä sanonut. Saksa on sanonut, että vapaa kaupan tulee eh, vastata eurooppalaisiin ja saksalaisiin intresseihin ja senkin vuoksi täytyy olla eh, tässä hyvin selvillä ja maataloudessa tämä ei ollenkaan välttämättä ole näin. Se voi Papastamkos. Kiitoksia, Garcia Perez. Eh, creo que somos capaces de coincidir en, en una cuestión. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Uskon, että olemme kykeneviä saamaan kollegoiden kesken sopimuksen. Kaikki ovat tähän asti sanoneet, että kyseessä on sopimus, jolla on tärkeitä seurauksia, mitä tulee maataloussektoriin ja tuotantoon, erityisesti eteläisille maille. Jos olemme samaa mieltä tästä asiasta, meidän täytyy tehdä työmme. Ja olla vastuullisia, olemme kaikki tietoisia siitä, ettemme lähde tässä asiassa nollasta. Eräät ovat jo sanoneet tämän. Maatalousprotokolla, joka on ollut voimassa vuodesta 2003, jota on uudistettu vuosina 2005 ja 2007, on jo ottanut huomioon tuotannon parantamisen ja Keskustelun tässä nyt siis protokollasta, joka on vuonna 2003 tehty. Ehkä olemme tuolloin tehneet jonkinlaisia virheitä ja meidän pitäisi sitten parantaa asioita, mutta uskon, että meidän pitäisi olla kykeneviä lukemaan uusi ehdotus ja tutkia, kuinka voisimme sitten lähestyä tätä asiaa esittämällä esimerkiksi suojalausukkeita tietyille hyvin herkille tuotannon aloille. Minä tuen eräiden sektorien pyyntöjä, kuten esimerkiksi tomaattien tuotannon, mitä tulee tähän esitykseen, mutta uskon, että parlamenttina meillä on vastuu saada sopimuksille kunnioitusta ja ellemme tee näin, ellemme pysty harjoittamaan kontrollointia. Meidän täytyy kysyä, kuka on vastuussa. Kuka on vastuussa näistä kontrolleista? Tässä ei ole suurta muutosta, mitä tulee edellisiin sopimuksiin, joita on tehty. Kontrolleja ei siis tehdä. Meidän täytyy valvoa, että niitä kunnioitetaan ja että niiden aikatauluja ja muita seikkoja kunnioitetaan, sillä tämä on meidän tapamme tukea kaikkien haavoittuvaisimpia tuotantoaloja. Tässä on kyseessä globaali sopimus, joka on Barcelonan sopimuksen puitteissa tehty. Tarkoitus on edistää vapaakauppaa ja meidän täytyy analysoida näitä kysymyksiä globaaleissa puitteissa. Meidän täytyy tunnustaa, että eräät tuotteet ovat haavoittuvaisia ja ymmärrän niiden sektorien edustajien huolen. Meidän täytyy siis tässä vaatia parlamenttina, että komissio ja jäsenmaat toimeenpanevat näitä kontrolleja, joista on sovittu. Olen myöskin samaa mieltä siitä, mitä on sanottu näistä tuotantotuotteiden hinnoista. Kiitoksia. Voin puhua hyvin lyhyesti. Minä tuen herra Fontanan lähestymistapa. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä eh, mietintö on herra Boveen käsissä Intassa. Ja haluaisin todeta, että tuen herra Boveeta ja hänen lähestymistapansa tässä hyvin herkässä, tärkeässä aiheessa. Kollegat, me olemme nähneet ne negatiiviset vaikutukset, joita tällä sopimuksella on Euroopan eteläosien tuotteille. Kun ajatellaan synergiaa tämän valiokunnan puitteissa, niin olemme todenneet nämä yhteiset huolenaiheet riippumatta siitä, että tuleeko tai onko kyseessä siis pohjoinen, etelä, itä tai länsi. Tärkeä asia tässä sopimuksessa ovat nämä yhteiset toimet kaupan vapauttamiseksi, eli vastavuoroiset yhtäältä. Mutta siis tämä ei ole nyt mikään retorinen asia, tämä vastavuoroisuus, vaan todella merkittävä asia. Me olemme voineet huomata tämän myöskin muilla kansainvälisten sopimusten aloilla, jotka vaikuttavat maatalouspolitiikkaan ja maataloustuotteisiin. Täällä mainittiin myöskin yhteiset vastaavat standardit, myöskin sosiaalinen ulottuvuus, Euroopan maatalouden vihertäminen, siitä on puhuttu. Toisaalta ei kuitenkaan ole voitu varmistettu sitä, mikä on tarpeen, kun ajatellaan tätä maatalouden alaa. Komissio on yleisten intressien valvoja, siis yleisten eurooppalaisten intressien valvoja – ja eurooppalaisten maatalousintressien valvoja. Kollegat, ikävä kyllä kansainvälisen kaupan, kaupasta vastaava komissio, valiokunta toimii tässä ikään kuin hyvin poliittisesti arrogantilla tavalla, joka toimii tämän demo, demokraattisen parlamentin periaatteiden vastaisesti. Haluan kiittää teitä, herra Bove. Meidän täytyy lähettää hyvin positiivinen viesti kyseisen komission suuntaan. Täytyy sanoa hänelle, että hän ei voi toimillaan ja sitoumuksillaan jättää huomiota sitä tosiasiaa, että hän valvoo yleisiä eurooppalaisia intressejä, ja tämän viestin täytyy olla mahdollisimman selkeä. Tässä kohdin, hyvät naiset ja herrat, kun tilanne on kehittynyt näin, niin minä en ole samaa mieltä siitä, mitä parlamentti on tässä hyväksynyt tämän sopimuksen osalta. Meidän kaikkien täytyy sanoa ei tälle, jotta voimme välittää meidän instituutiomme viestin. Kyse on periaatteista, arvoista, kyse on tämän valiokunnan tärkeistä asioista. Kiitoksia. Grazie Giorgio, molto chiaro. Michel Dantene, poi McGuinness. Kiitoksia, tämä oli hyvin selvää. Herra Danta. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä jatkan samaa, mitä äskeinen puhuja sanoi. Nyt keskustelussa tämän aiheen suhteen meidän täytyy puhua metodista. Tämä on ensimmäinen mietintö, joka koskettaa bilateraalisia suhteita. Tiedämme, että toisia on tulossa. Komissiolla niitä suunnitelmissa. Minusta vaikuttaa, että minun täytyy meidän täytyy nyt maatalousvaliokuntana valmistautua taisteluun, taisteluun sisäisellä ja ulkoisella kentällä. Me olemme jo taistelleet, me äänestimme yksimielisesti ja tämän jälkeen eräät asiat hautautuivat täysistunnossa. Meillä on hankaluuksia, sillä Inta valiokunta ei arvioi niitä seurauksia, joita heidän tekemillään sopimuksilla on meidän alallamme. Minä olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä sanottiin. Ei voida hyväksyä, että komissaari ei ota huomioon parlamentin mielipiteitä, ei vain niin, että hän ohittaa täysistunnossa päätetyt asiat, mutta myöskin niin, että hän antaa ymmärtää, että me emme tunne alaa. Minä ehdotan, että me otamme nyt käyttöön tietynlaisen sopimusten lukutavan niin, että me meidän poliittiset kantamme saataisiin koko parlamentin tietoon. Ja meidän pitäisi myöskin kontrolloida asioita. En käsitä, miksi maatalousvaliokunta erityisesti ja parlamentti yleisesti ei alkaisi kontrolloida sopimusten toimeenpanoa, jos sopimuksia tehdään, mutta meidän täytyy sanoa jo nyt, että me haluamme tehdä kontrolleja. Tutto bene, grazie Michelle, Mariet, a te la parola, onorevole McGuinness, poi Olinicka. Thank you, Chair. Kiitoksia, McGuinness. Kiitos eh, Minulla on lähinnä sama ajatus kuin kollegoillakin, eli komissio on tekemässä kauppasopimusta, me kuulemme siitä jälkikäteen, etsimme informaatiota, emmekä me saa sitä. Minä yleensä puhun Merkosurin yhteydessä sen vuoksi, että huolenaiheet ovat erittäin suuret nimenomaan sille Euroopan osalle, josta minä tulen. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon äh, kaikki eurooppalaiset ja Etelä-Euroopan äh, maanviljelijät ovat myös minun huoleni, vaikkakaan he eivät kuulu minun vaalipiiriini. Eli se on se viesti, mikä meidän pitäisi tästä valiokunnasta antaa. Me edustamme kaikkia maataloustuottajia ja maanviljelijöitä, jotka ovat huolissaan näistä äh, kahdenvälisistä sopimuksista, jotka tulevat vaikuttamaan negatiivisesti meidän maanviljelijöihimme. Ja Papandamoshan puhui tässä myös tästä äh, YMPn vihreyttämisestä, mutta näitä bilateraalisia sopimuksia ei vihreytetä. Ja minusta meidän ei tulisi hyväksyä sitä liioin, vaan tässä pitäisi olla johdonmukainen. Joten tuen muiden tämän valiokunnan jäsenten linjaa. Grazie Maria. Oleniczka, a te la parola. Poi... Kiitoksia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to jest e, niezwykle trudny temat. Kiitokset, hyvät naiset ja herrat. Tämä on hyvin vaikea aihe, myönnän sen. Euroopan parlamentin jäsenet ovat usein eri mieltä komission kannan kanssa, mutta me emme olleet vastuullisia näistä asioista. Kukaan ei vaatinut meitä tekemään päätöksiä, mutta nyt tilanne on erilainen. Nyt Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen tilanne on erilainen. Me olemme myöskin vastuussa eurooppalaisia, eurooppalaisille maanviljelijöille, kun ajatellaan päätöksiä, joita tehdään. Meidän täytyy tässä tapauksessa myöskin varmistaa tai, tai huomata se, että tällä sopimuksella tulee olemaan vaikutusta myöskin EUn viljelijöihin eikä myöskään voida varmistaa sitä, että ne tuotteet, jotka tulevat EU-hun tämän sopimuksen myötä, että niistä tulee olemaan hyötyä kuluttajille. Näemme tässä tiettyjä uhkia, kun ajatellaan esimerkiksi tuotteiden laatua ja niitä olosuhteita, joissa nämä tuotteet tuotetaan ja sitä, että kuka ne tuottaa ja millaiset nämä tuottajien edellytykset ovat. No sitten kolmanneksi me voimme myöskin todeta, mitä hyötyä tästä sopimuksesta on, eli niille, jotka käyvät kauppaa ja jotka sopivat monivuotisia sopimuksia. Itse viljelijät eivät hyödy tästä sopimuksesta edes Marokossa koska näitä huolenaiheita ja epäilyksiä on näin paljon minun valiokunnassani ja mm, myöskin Euroopan parlamentissa, niin tätä, tämän tyylistä sopimusta ei tulisi hyväksyä. Mielestäni meillä ei ole mitään sanottavaa myöskään sopimuksen täytäntöönpanoon. Kuten jo sanoin, me olemme myöskin vastuussa tässä ajatellen kuluttajia ja viljelijöitä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi James Nicholson. Uh, Kiitos. Kuuntelen suurella mielenkiinnolla keskustelua ja olen kuunnellut etelä-eurooppalaisten näkemyksiä. Ja ehkäpä pitäisi kuunnella nimenomaan niitä, jotka ovat huolissaan. Olen samaa mieltä monesta näistä huolen aiheista. Meillä on ongelma siinä, sanommeko kyllä vai ei ongelma on se, että me emme voi tässä lähteä poimimaan rusinoita pullasta ja hyväksyä sen, mitä, mistä pidämme ja hylätä ne, mistä emme pidä. Joten olen samaa mieltä muiden kanssa siitä, että tämä ei tunnu hyvältä ajatukselta tämä sopimus. Ja komissio tuntuu olevan hyvin kiintynyt nyt näihin bilateraaleihin sopimuksiin. Joten minusta meidän pitäisi tässä määritellä tiettyjä periaatteita, jonka pohjalta tehdään nämä päätökset kaupasta. Minusta olisi hyvä, että Bove ja eh, herra Fontana esittelijänä voisivat hoitaa tämän asian meidän valiokuntamme puolesta ja voisivat eh, seurata näitä asioita. Me tarvitsemme vaikutusten arvioinnin, meidän täytyy tietää, mihinkä me olemme päämme pistämässä. Ja minusta jatkossa meidän täytyy saada tietää kaikesta se, mitä komissio tekee. Ja olen samaa mieltä herra Fontanan kanssa, mikäli me emme nyt saa mitään kunnollista työmenetelmää, niin sitten me olemme törmäyskurssilla. Ja tämä tulee jossain vaiheessa tapahtumaan sen vuoksi, että on asioita, jotka tulevat vaikuttamaan pitkällä aikavälillä kaikkiin 27 jäsenvaltion maanviljelijöiden asioihin ja heitä ei huomioida ollenkaan. No niin, kiitoksia. Kaikki, mitä täällä todettiin, on ollut erittäin mielenkiintoista. En nyt halua ainoastaan tehdä lisäyksiä siihen, mitä todettiin, vaan haluaisin ottaa yhden uuden asian esille. Kyse on myöskin menettelytapaan liittyvästä ongelmasta, joka tulee näihin kahdenvälisiin sopimuksiin. Se, mitä me annamme tänään Marokolle, niin huomenna sen täytyy, se täytyy antaa myöskin Tunisialle ja muille maille maatalous häviää näissä kahdenvälisissä sopimuksissa. Me tarvitsemme monenvälisiä sopimuksia. Tästä syystä herra Clark komissiosta toivoisin, että antaisitte edustajille niitä tietoja, joita he haluavat. Herra Clark, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä pyydän Euroopan ulkosuhdehallinnon kollegaa vastaamaan tähän eri, erityisen kysymykseen liittyen Länsi-Saharaan ja myöskin näihin poliittisiin vastuisiimme, joita meillä on ulkosuudenhallinnossa, mutta vastaan lyhyesti joihinkin näihin erityisiin asioihin ja huolenaiheisiin, joita parlamentin jäsenet ovat täällä ottaneet esille. Tiedän, että tästä käydään 14. helmikuuta kattavampi keskustelu sitten, kun esittelijä on esityksensä tehnyt ja sitten me voimme sitten enemmän puhua substanssista, kovista faktoista, luvuista, jotka liittyvät tähän sopimukseen. Tästä huolimatta haluaisin ottaa muutaman asian esille, mitä komission kuulut parlamentilta tässä iltapäivällä. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka totesivat, että meidän tulisi katsoa tätä tai tarkastella tätä kokonaisuutena tätä sopimusta eikä ainoastaan sen osia. Ja tämä valiokunta. Se olisi hyvä, jos tämä sopimus yhtäältä koskettaisi tuontiasioita ja toisaalta löytäisi sitten myöskin tasapainon, kun ajatellaan näitä köyhiä maitamme, naapurimaitamme esimerkiksi Marokkoa. Kun ajatellaan tämän sopimuksen sisältöä ja soveltamisalaa, niin minun täytyy todeta, että tämä, tähän liittyy tietty tietty vaatimattomuus, kun ajatellaan sitä, mitä se tulee kattamaan. Meidän pitäisi nyt katsoa, että voidaanko tämä sopimus hyväksyä vai ei näiden faktojen pohjalta. Ensinnäkin tämä liittyy olemassa olevaan sopimukseen, joka on ollut voimassa jo noin kymmenen vuoden ajan. Tämä sopimus, joka on suhteessa poliittisiin puitteisiin liittyen Välimeren kumppaneihimme, menee hiukan pidemmälle, kun ajatellaan maataloustuotteiden vapauttamista vastavuoroisesti. Se ei kuitenkaan aiheuta mitään vapaa kauppaa, vaan tämä on hyvin vaatimaton askel EUn puolelta tämän uuden sopimuksen myötä. Me, ja, me jatkamme maataloustuotteidemme vapauttamista 30 prosenttia Marokon tuonnista 55 prosenttiin, joten EU ei avaa oviaan aivan täysin – ja tarjoa täyttä vapaakauppaa maataloustuotteissa Marokolle, vaan tätä kasvatetaan 30-55 prosenttiin. No sitten Marokon puolella tämänhetkinen sopimus, eli vanha sopimus, avasi 14 prosenttia tuonnistaan eurooppalaisille maataloustuotteille. Marokko tässä sopimuksessa avaa markkinoitaan 70 prosenttisesti EUn tuonnille. Joten kymmenen vuoden jälkeen 70 prosenttia viennistämme Marokkoon vapaudetaan täysin verrattuna tähän 55 prosenttiin toisinpäin. Siis tämä ei ole symmetrinen, mutta on kuitenkin, tai siis Marokkohan tässä liberalisoi enemmän kuin EU. Monet kollegat mainitsivat tämän hyvin aran tomaattisektorin, mutta jopa tässä on tärkeää pitää mielessä tämä sektori ja myöskin ottaa tiettyjä faktoja esille. EU tässä sopimuksessa ehdottaa kasvattaa, kasvattamaan 52 000 tonnia tomaattien tuontia Marokosta neljän vuoden ajanjakson aikana. Joten tämä vapauttaminen olisi 285 000 tonnia, hyvin vaatimaton kasvu tämänhetkisessä tilanteessa, kun näitä markkolaisia tomanteja. Ja se on myöskin hyvin paljon alhaisempi kuin olemassa olevat kauppavirrat. Joten tässä konsolidoidaan, konsolidoidaan tätä 50, 52 000 tonnia tomaatteja verrattuna EUn vuosittaiseen tuotantoon, joka on 8 miljoonaa tonnia tomaatteja. Näin me vapautamme 0,6 prosenttia. Annamme Marokolle 0,6 prosenttia lisää markkinoistamme tomaattien osalta. Tästä syystä mielestämme taloudellisesti ei olisi mahdollista tehdä vaikutusten arviointia, kun ajatellaan tätä melko vaatimatonta markkina, markkinoiden avaamisosuutta. Mutta on kuitenkin tärkeää, että käymme jatkokeskustelua ja katsomme lukuja ja faktoja, jotta voimme nähdä tämän tietyssä suhteessa tämän sopimuksen. Ja minä mielelläni tapaan eri ryhmien koordinaattorit, niin että voimme käydä läpi nämä luvut ja faktat eh, hyvin järkevällä tavalla. No sitten vielä muutama sananen näistä muista asioista, jotka otettiin esille. No, täällä tietysti oltiin huolissaan eri vaatimuksista. Tämä sopimus ei millään tapa, tapaa vaikuta näihin terveysnormeihin tai standardeihin, joten nämä eri määräykset otetaan huomioon Marokossa. Ja jos jotakin ongelmia on, niin toimenpiteisiin ryhdytään – Tämän lisäksi meillä on suojalauseke, joka mahdollistaisi sen, että me voimme ryhtyä toimiin, jos joitakin haitallisia tekijöitä on huomattu sopimuksen puitteissa. Ja sitten koko joukko parlamentin jäseniä myöskin esitti huolenaiheensa liittyen petostoimiin tuonnin ja viennin kohdalla vuonna 2007 Olaf teki tutkimuksen petostapauksissa tai e-, petosepäilyksissä hedelmä- ja vihannesektorilla Marokon ja EUn välisessä kaupassa. Ja siellä, sieltä löydettiin hyvin pieni määrä tällaista kauppaa, siis alle 300 000 euroa oli kyseessä. Tämä saattaa kyllä kuulostaa paljolta, mutta siis kun ajatellaan kauppaa, niin tämä ei ole mikään kovin suuri petos mittakaavaltaan. No ne, nämä olivat ne alustavat tiedot ja luvut, ja toivon, että nyt näemme tämän tietyssä suhteessa tämän sopimuksen. Mutta kyllä todellakin odotan jatkokeskustelua teidän kaikkien kanssanne tästä aiheesta, jotta voimme myöskin sitten esitellä tämän sopimuksen korrektilla tavalla. Ja puheenjohtaja pyytäisin myöskin Rova Janssenia ulkosuhdepalvelusta täydentämään tätä meidän puheenvuoroamme ja hän vastaa näihin kysymyksiin, jotka liittyvät Länsi-Saharaan. Kiitoksia. Pochi, pochi minuti che abbiamo, siamo molto fuori dai tempi massi. Kyllä. Muutama minuutin puheenvuoro, sillä meillä alkaa aika loppua. Euh, Käsittelen tätä kysymystä melko lyhyesti, mitä tulee maataloustuotteiden vapauttamiseen. Siihen koskeeko se Länsi-Saharan osaa. Vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta se on melko monimutkainen. Meillä on olemassa oleva EUn ja Marokon assosiaatiota sopimus ja siellä artiklassa 16 puhutaan, että pyrimme edistämään maataloustuotteiden ja kalastustuotteiden suurempaa vapautusta mitä tulee keskusteluun, jota on tehty, nämä neuvottelut on saatu päätökseen vuonna 2009 ja niiden tarkoitus on ollut ä, tiettyä protokollia korvata. Me viittamme tässä tekstissä vain Marokkoon. Ei ole yhtään viittausta, jossa puhuttaisiin Länsi-Saharasta. Ja näin on myöskin maataloustuotteiden vapauttamisen osalta. Nyt YK pitää Länsi-Saharaa ei-itsenäisenä alueena ja Euroopan unioni seuraa YK mielipidettä tässä asiassa. Vuonna 2002 tehdyn sopimuksen mukaan luonnonvarojen käyttö tällaisella ei-itsenäisellä alueella ei ole laitonta jos tuon kyseisen alueen väestön edut otetaan huomioon, ja kun otetaan huomioon, että Marokko kunnioittaa tätä sopimusta ja kansainvälistä oikeutta, ja haluaisin lisätä tähän vielä myös sen, että assosiaatiosopimus eikä maataloustuotteiden vapautus ei nyt ole ottanut huomioon erityistä kohtaa Länsi-Saharalle, mitä tulee näihin aspekteihin. Fontana per due parole conclusive. Kiitoksia. Nyt komission edustajan jälkeen annan puheenvuoron herra Fontanalle. Muutama sana. Kiitos. Kiitän te kaikkia tästä keskustelusta. Otan huomioon nämä näkökannat, joita täällä on valiokunnassa ilmaistu. Ja toivon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä, kun laadin tämän tulevan lausunnon. Toivon mukaan voimme vielä tavata ennen kun se on valmis. Hyvä. Kiitoksia. Nyt siirrymme kohtaan seitsemän, sillä herra Tabasi pyysi käsittelemättä kohtaa, eli EUn ja Sveitsin välillä maataloustuotteiden elintarvikkeiden alkuperänimistysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus. Annan teille puheenvuoron enempää odottamatta. Oh. Eh, qui devrait être conclu. Herra puheenjohtaja, toivon, että tämä sopimus, joka tulisi tulla solmituksi EUn ja Sveitsin välillä, ei aiheuta näin paljon keskustelua kuin Marokon kanssa tehtävä sopimus. Tämä ei ole uusi sopimus. Euroopan unioni teki sopimuksen vuonna 2002 Sveitsin kanssa. Tarkoituksena oli suojella alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä. Euroopan unionin ja Sveitsin osalta. Kansainvälisen kaupan valiokunta ei ole vielä valmistellut omaa mietintöään, mutta me olemme jo valmistelleet oman lausuntomme tässä lausunnossa. Minä ehdotan maatalousvaliokunnalle komission esityksen hyväksymistä, sen hyväksymistä, että teemme uuden sopimuksen Sveitsin kanssa, mitä tulee näiden nimitysten ja merkintöjen suojaan. Minulla on vain kaksi huomautusta tehtävänä. Ensimmäinen huomautus on se, että tiedämme erittäin hyvin, että olemme jo hyväksyneet herra Scottan mietinnön, mitä tulee laatuasioihin. Nyt olemme neuvoston kanssa Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana hyväksymässä sopimusta, mitä tulee alkuperänimitykseen ja maantieteellisiin merkintöihin. Tämän vuoksi ehdotan, että sen jälkeen kun tämä uusi lainsäädäntö, mitä tulee laatu aspekteihin on hyväksytty. Sen jälkeen valiokunta kävisi uudelleen läpi tämän sopimuksen ja että se tehtäisiin sitten yksi mielisesti, että se tehtäisiin kunnioittain uutta lainsäädäntöä. Nyt maatalous valiokunnan nimissä haluaisimme sanoa, että annetut tiedot eivät ole tarpeeksi tarkkoja. Mitä tulee alkuperänimityksiin ja maantieteellisiin merkintöihin, tietokannat eivät ole tarpeeksi tarkkoja, siksi ne eivät vastaa nykyistä tilannetta. Ne eivät vastaa bakkustietokantaa. eivätkä nyt syyskuussa tehtyä päätöstä ja tämän vuoksi me ehdotamme, että nämä tietokannat saatettaisiin nyt ajan tasalle ja niihin otettaisiin mukaan uudet tuotteet, jotka on maantieteellisesti suojattu erityisellä merkinnällä. Herra puheenjohtaja, ehdotan, että maatalousvaliokunta hyväksyisi näillä huomautuksilla, näillä kahdella huomautuksella, jotka ovat siis minun lausunnossani, tämän uuden Sveitsin kanssa tehtävän sopimuksen. Pieni tieto vielä. Kahdeksan vuoden aikana on ollut jonkin verran kiistaa Itävallan ja Sveitsin kanssa ja Ranskan ja Sveitsin kanssa, ja ne on ratkaistu tämän vanhan sopimuksen ansiosta, vanhan alkuperänimityksiä koskevan sopimuksen ansiosta, ja tällä hetkellä ei ole olemassa minkäänlaisia konflikteja tai kiistoja koskien alkuperänimityksiä. Kiitoksia. Molto bene, grazie all'onorevole Tabaci, Adesso... Kiitoksia, kiitoksia herra Tabasi. Herra Clark, haluatteko uudelleen puheenvuoron vai haluatko muut ennen? Ei, eli herra Clark. Kiitos puheenjohtaja. Tämä sopimus ei ole niin kiistanalainen kuin tämä Algerian kanssa, josta juuri puhuimme, puhumattakaan sitten Merkosurista. Haluan kiittää esittelijää. Me otamme huomioon kaikki nämä huomiot, joita hän on tehnyt tähän asiaan liittyen. Tämä sopimus ei tietenkään kata viinejä ja muita väkeviä alkoholijuomia, vaan ne on jo katettu olemassa olevassa sopimuksessa, jota tietysti parannetaan jatkuvasti, jotta voidaan viinien ja väkevien alkoholijuomien tilanne pitää ajan tasalla. Tämä myöskin maatalous pääosastossa, kun ajatellaan millainen merkitys on tällä asialla meidän politiikassamme, niin tämä sopimus, joka tarjoaa täyden suojan, on hyvin tärkeää. Minä todellakin toivon, että valiokunta antaa sille siunauksensa. Kiitoksia. Shasba vuoi aggiungere qualcosa? Onorevole Tabaci? No? Benissimo. Allora possiamo considerare... Herra Tabasi, haluaisitko vielä lisätä jotakin? Ei. Hyvä. Mitä tulee tarkistuksiin? Ne pitää antaa äh, kolmas helmikuuta, eli yli huomenna. Sitten voimme äänestää mahdollisimman nopeasti tässä Sveitsin kanssa tehtävästä sopimuksesta. Sitten käsittelemme kohtaa kolme maatalouden yhteiset markkinajärjestelyt ja tiettyjä tuotteita koskevat erityissäännökset. Pyydän tässä teidän huomiotanne. Meillä tulee olemaan komission edustajan esitys, mitä tulee näiden säädösten yksinkertaistamiseen. Tämä on nyt välttämätöntä, koska Lissabonin sopimus on tullut voimaan ja komitologiamenettely on siirtynyt syrjään. Ja sen sijaan meillä on ähm, toimeenpano- ja delegaatiosäädösmenettely. Nyt olemme jo käsitelleet tätä asiaa joulukuussa tänään. Komissio tulee esittelemään kaikkein monimutkaisemman osion, eli elintarvikkeita koskevan osion. Ja tämä on hyvin arkaluontiainen asia ja tämän vuoksi haluaisin teidän huomionne. Komissio esittää ensimmäisen kerran äh, sitä, että turvallumme sopimuksen artiklan 43 kohtaan, jossa sanotaan, että neuvosto voisi tehdä päätöksiä ilman parlamentin osallistumista. Tämä on poliittisesti hyvin arkaluontoinen asia ja institutionaalisesti hyvin arkaluontoinen asia, ja siksi ehdotan, että me tarkastelemme myöskin tämän asian juridista puolta. En puhu tästä asiasta nyt enempää. Annan puheenvuoron herra Bulkartille, joka tulee esittelemään tämän asetuksen. Thank you, Mr. Chairman, Mr. De Castro. It's a pleasure to be here in this new building here. It's the first time. Kiitos. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minulla on kunnia olla täällä paikalla ja vaikuttaa siltä, että teillä on oikein hyvät tilat täällä hoitaa työtä Me olemme komissiossa kovasti kateellisia teille. No, asiasta toiseen. Olen täällä nyt esittelemässä teille asiaa. Enkä kai puhua niinkään kauaa, koska monet teistä ovat olleet hyvinkin sitoutuneita tähän asiaan. Sanoitte itsekin, että että olemme jo tehneet ehdotuksia. Tämähän on valtava paketti. Tässä on kysymys yli 300 sivusta, yli 300 artiklasta, liitteistä. Mutta lyhyestä virsi kaunis. Tässä on kysymys vain sitä, että yritetään sopeuttaa yhteiset markkinajärjestelyt perustamissopimukseen. Ja kun siirrytään vanhasta komitologiamenettelystä, jossa meillä oli erilaisia komiteoita ja määräenemmistöpäätökset päätökset neuvostossa, jos ei, ja sitten nämä säätelymenettelyt, missä tarvittiin myös määräenemmistö puolesta. Eli nämä ovat nyt kaikki asioita, joista yritämme päästä eroon ja päästä Lissabonin sopimuksen aikakaudelle. Tämä ehdotus meidän puoleltamme, minusta sitä pitäisi käsitellä kiireellisenä asiana. Kiireellisenä asiana sitä yksinkertaisesta syystä, että siinä on koko joukko hyviä asioita. Se vastaa siihen selkeyden tarpeeseen, jota on ilmaistu. Yksittäinen markkinajärjestely, joka hyväksyttiin 2007, on käynyt lävitse paljon muutoksia johtuen esimerkiksi viinimuutoksesta 2008, tämä terveystarkastuspäätös 2009. Ja jo nyt meillä on aikamoinen artiklojen viidakko, joka on tietenkin lakimiesten ilo, mutta ei kuitenkaan tavallisille ihmisille. Sen vuoksi, että tämä ei ole luettavaa. Joten tämänkaltainen, tämänkaltainen ehdotus, mikä meillä tässä on, niin siinä on tarkoitus konsolidoida asia, tehdä sitä luettavaa, selkeyttää se ja mahdollistaa myös meidän ei-lakimiesten tutustua tähän tärkeään lainsäädäntöön. Eli tätä haluaisin tässä painottaa. Tässä on luonnollisesti kysymys avoimuudesta, tässä on kysymys yksinkertaistamisesta ja avoimuudesta. Siitä tässä on kysymys. Sen lisäksi me haluamme tehdä Lissabonin sopimuksesta toimivan. Ja se on tässä ehkäpä tämä hieman arkaluontoisempi asia. Tässä yhteydessä komissio haluaa ehdottomasti, että toimivaltuuksiin ei tule mitään muutoksia verrattuna siihen, mitä komissiolla tänä päivänä jo on komitologia ja hallita komiteoiden kautta. Me emme ole täällä kahmimassa itsellemme voi valtaa. Toki komissio pitää vallasta, mutta siitä tässä ei nyt ole kysymys. Me emme ole sitä rohmoamassa. Tässä on kysymys yksinkertaisesta lainsäädännön sopeuttamisesta Lissabonin sopimukseen. Ja tässä prosessissa meillä on ongelmia tiettyjen tekstinkohtien kanssa Lissabonin sopimuksessa, jotka eivät ole täysin selkeitä. Minä en ollut mukana valmistelukunnassa ja välillä ihmetteleekin, että millä tavalla nämä neuvottelijat nyt päätyivät näihin sanamuotoihin, mutta mennyt mikä mennyt, me emme voi siihen palata, meidän on elettävä sen kanssa. Ja sen vuoksi meidän on täytynyt käydä lävitse valtava urakka aina kun oli kysymys tiettyistä vallan siirroista komissiolle, niin meidän täytyy miettiä, millä tavalla tulevaisuudessa Lissabonin sopimuksen myötä tämä voitaisiin ottaa esimerkiksi toimeenpanoon ja koskisiko tämä esimerkiksi delegoituja säädöksiä. Toimeenpanosäädökset, jotka seuraavat hallintakomitean menettelyitä, pitää olla määräenemmistö. Se on ihan ok. Kaikki tietävät, kuinka tässä toimitaan. Tässä ei ole mitään yllätyksiä. Mutta näissä toimeenpanosäädöksissä meillä on mahdollisuus että komissio yksin, aivan kuten tänä päivänäkin, komissio voi yksin tehdä päätöksen. Eli me puhumme esimerkiksi kiintiöistä ja, ja äm, hakemuksista, jotka koskevat kiintiöitä, tai kun on kysymys ä, tuontivalmisteveroista, mm, kasviksissa ja muissa. Kaikki tämä jää komission tasolle ilman sen kummempia järjestelyitä. Sitten mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin delegoidut säädökset niiden pitäisi olla tällaisia modifikaatioita silloin, kun tälle perussäädökselle sellaisena kuin parlamentti ja neuvosto on päättänyt, eli siis lainsäätäjät ovat päättäneet, kun on kysymys siitä, että halutaan jonkinnäköistä sisältöä siihen, että sopeutetaan säädöksiä, jotka eivät välttämättä ole sisällöltään kovin merkittäviä. Tämä on tällaista pseudolainsäädäntöön. Ja silloin se liittyy tähän perussäädökseen. Sen vuoksi meillä on hyvin tällainen selkeä rakenneltu äh, rakenne. Perussäädös, neuvosto, parlamentti, sitten on delegoitu säädös, jossa on myös valvonta äh, mukana – parlamentin ja neuvoston toiminnasta, to, toimesta. Ja sitten kolmantena meillä on komitologia-menettely, joka on, on tällainen ä, puoli valvonta, ha, hallinta ä, elin. No mitä tulee toimenpenosäädöksiin ja delegoituihin säädöksiin, me olemme käyneet läpi sen hyvin tiukalla kammalla ja yrittäneet parhaalla mahdollisella tavalla tulkita, kumpaan kategoriaan asiat kuuluvat. Ja jos me voisi oikeastaan sanoa, että me olemme olleet ylivarovaisiakin tässä, koska aina kun meillä oli pienikin epäilys, niin me siirsimme asian delegoituihin säädöksiin. Sen sijaan, että se olisi pantu toimeenpanosäädöksiin. Joten olemme oikeastaan noudattaneet tässä tällaista varovaisuusperiaatetta ja pyrkineet varmistamaan sen, että mm, ei luultaisi, että me tässä loukkaamme artiklaa 209 ja 91 toimeenpanosäädöksissä ja Lissabonin sopimusta. No delegoiduissa säädöksissä, kuten te tiedätte, meillä on tämä mahdollisuus, että komissio voi yksin tehdä päätöksiä ja näitä päätöksiä sitten voi parlamentti tai neuvosto yhdessä tai erikseen vastustaa. Ja tämä säädös voidaan kumota. Se voidaan myös rajata ajallisesti, taikka ei. Aika, jos se on ajallisesti rajattu, se voidaan myös uusia, niin että jos sitä halutaan jatkaa, niin ei ole pakko aloittaa koko menettelyalusta. Eli Tällainen toimintatapa on ollut normaali menettelyä komission, parlamentin ja neuvoston kesken. Eli tällä tavalla perustamissopimus on laadittu. Ei välttämättä juuri sillä tavalla kuin komissio olisi sen halunnut, koska tämä asettaa komission aika omituiseen tilanteeseen. Jos me yksin voisimme tuolla mennä pitkin avointa merta ja sitten yhtäkkiä tuuli puhaltaa oikealta parlamenttina ja vasemmalta neuvostona ja meitä heittelee. Sen vuoksi me olemmekin päättäneet, että me haluamme kuulla asiantuntijoita jäsenvaltioista ja me aiomme kuulla asiantuntijoita myös parlamentin taholta. Nyt on parlamentin tehtävä päättää itse, millä tavalla tämä toteutetaan teidän puoleltanne me emme tule antamaan teille mitään sen kummempia ohjeita, paitsi että luonnollisesti toivoisin, että parlamentin sihteeristö tai avustajat tai jotkut muut, jotka ovat lähellä asiantuntijatasoa, että me sillä tasolla voisimme kuulla. Konsultaation tavoitteena on, että että koko tämä konsultointiprosessi on vakaa ja voimme tehdä päätöksiä, jotka perustuvat objektiivisiin faktoihin. Sitten tämä enemmän poliittinen kanta. Me pyrimme myös välttämään sitä, että meillä olisi jatkuvasti tilanne, jossa neuvosto tai parlamentti tuntisi tulleensa väärin kohdelluksi ja ottaisi käyttöön vahvat aseet. Ja kenenkään eduissa ei ole, eikä ainakaan komission, että syntyisi tällaisia konfliktitilanteita. Me haluamme hyvät menettelytavat komission, parlamentin ja neuvoston kesken niin, että meillä on joustava, säännöllisesti toimiva ähm, lainsäädäntöprosessi näissä asioissa. Eli tämä tästä yleisestä tasosta. Uh, Eli tällainen toimeenpanosäädökset, delegoidut säädökset. Ja nyt sitten siirryn tähän itse asiaan, josta te herra puheenjohtajakin puhuitte. Tämä hankala 43.3. 43.3 asia. En minä en tiedä, mistä se tuli. Jos sallitte, niin minä olisin halunnut tänään, kun täällä istun piinapenkissä, että tätä asiaa ei olisi olemassakaan. Mutta tämä nyt on vain tällaista toiveajattelua ja siinä ei ole mitään järkeä, koska se on olemassa. Ja meidän täytyy nyt sitten saada hieman lihaa luiden päälle. Tämä luuranko kaatui nyt, romahti sieltä kaapista esille ja nyt se täytyy sitten rakentaa. sen mukaan, mitä me aikaisemmin toimimme kiintiöiden ja muiden kanssa. Mutta nyt tämä on, meillä on tämä uusi 43.3 ja mitä me olemme tässä yrittäneet tehdä, me olemme yrittäneet tulkita tätä Lissabonissahan, Lissabonin sopimuksessa maatalousalalla on nimenomaan pyritty yhteispäätösmenettelyyn, eikä ole mitään järkeä, jos Tämä on tämä pääajatus, että sitten otettaisiin se kaikkein suurin osa sieltä pois ja sanottaisiin, että parlamentilla ei ole mitään sanottavaa maitokiintiöihin, eikä mitään sanottavaa hintoihin tai sokerikiintiöihin – kaikki nämä mielenkiintoisimmat, herkullisimmat asiat, jotka ovat kaikkein tärkeintä esimerkiksi liittyen yhteisiin markkinajärjestelyihin maidon tai sokerin kohdalta. No silloin me sanomme, että okei, ollaan nyt kohtuullisia, säädyllisiä ja annetaan tässä nyt hieman tätä lihaa luiden päälle. Mutta sillä tavalla, että se kunnioittaa sopimusten henkeä 43.3 ei välttämättä suoraan riko tätä politiikkaa. Ja sen vuoksi me olemme luetteloineet ne asiat, joissa me haluaisimme ehdottaa lainsäätäjälle, että käytettäisiin 43.3 kohtaa vaatimattomalla ja kohtuullisella tavalla. Ja olemme yrittäneet luotella tähän tällaiset ne kriteerit ja olosuhteet. Esimerkiksi voin voin yksityinen varastointi, maitojauheen käyttö ravitsemustarpeisiin ja niin edelleen. Ihan suoraan sanoen, ei tässä nyt ole mitään suuria asioita YMPstä. Ja se on ollut turhauttavaa, me olemme yrittäneet elää tämän kanssa. Me teemme tässä nyt ehdotusta ja tulemme tekemään erityisen ehdotuksen 43.3. Se on tulossa. Mutta yritämme nyt tässä tämän komerosta romahtaneen kanssa elää Lissabonin sopimuksen puitteissa. Siinäpä suurin piirtein kaikki, mitä minä tässä vaiheessa haluan sanoa. Meitä kiinnostaisi se, että tämä asia saataisiin hyvin nopeasti hyväksyttää. Miksi? No siksi, että tänään, niin kauan kun me nyt toimimme yksittäisten markkinajärjestelyiden pohjalta, niin silloin me olemme myös vielä komitologia menettelyssä vanhan sopimuksen mukaisesti. Ja me emme käytä Lissabonin sopimusta komitologian osalta niin kauan kuin tätä ehdotusta ei ole hyväksytty lainsäätäjien taholta, siis neuvoston ja teidän taholta. Ja sen vuoksi me kehottaisimme mahdollisimman nopeaan hyväksyntään. Ja ennen kuin lopetan, niin on kaikenlaisia ehdotuksia liittyen markkinointistandardeihin, maitopakettiin ja niin edelleen. Jättäkää ne omaan arvoonsa, koska niistä tullaan puhumaan toisessa yhteydessä toisten ehdotusten kohdalla. Jos me nyt lähdemme puhumaan niistä tässä yhteydessä, niin se tulee ainoastaan myöhästyttämään tätä hyväksyntää. Sen vuoksi yritämme jakaa tämän eri osiin ja pitää ne erillään ja keskittyä tässä nyt tähän keskusteluun. Eli tältä pohjalta, herra puheenjohtaja, pyytäisin, että parlamentti puhuisi asiasta. Bene, grazie, eh, grazie davvero a Urgard e al lavoro. Hyvä, kiitos. No niin, kiitokset oikein paljon ja nyt haluan kiittää tässä komissiota, kuten kuulitte, tämä lähestymistapa ja on tasapaino näiden kahden säädöksen välillä. Tämä on sellainen linjaus, jota emme ainoastaan voi puoltaa, vaan jota itsekin haluamme seurata. Ja sitten tietysti on olemassa myöskin tämä ennalta varautumisen periaate, jonka tulisi olla roolissa myöskään parlamentissa, eikä sitä tulisi jättää huomiota näissä päätöksissä. Kiitoksia oikein paljon siitä, mitä totesitte. Totta kai tulemme ponnistelemaan se, siinä suhteessa, että pääsemme tässä eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Me toivoisimme, että voisimme jo kesäkuuhun mennessä päästä tästä yhteisymmärrykseen. Totta kai tässä on useita eri asioita, joista meidän täytyy puhua ja on huolenaiheita myöskin neuvoston suuntaan. Ilmeisesti siellä nyt ei ole tarkoitus kiirehtiä kovinkaan paljon. Haluan muistuttaa kollegoja, että nämä täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Delegoidut säädöksethän tarkoittavat sitä, että parlamentilla on jatkossakin rooli. Täytäntöönpanosäädöksissä parlamentti jää ulkopuolelle, joten tässä mielessä valinta näiden kahden välineen välillä täytyy tehdä, ja tämä on meille äärimmäisen tärkeä asia. Meidän täytyy katsoa, että onko niistä meille hyötyä vai ei. Tästä syystä olenkin erittäin kiitollinen näistä selvennyksistä. Ja myöskin kolme ensimmäistä raporttia on tässä valittu ja tarkoituksena on tässä sitten edetä mahdollisimman nopeasti seuraavien uudistusten kohdalla täytyy sitten myöskin tukeutua niihin päätöksiin, joita tässä on tehty. Haluaisin vielä lisätä, että me totta kai pyydämme komissiolta myöskin apua, jotta voimme edetä mahdollisimman nopeasti. Kuten sanottu, me olemme huolissamme siitä, että ongelmia voisi ehkä esiintyä ennemminkin neuvoston kohdalla, joka ei niin nopeasti halua tätä aihetta käsitellä. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Te painotitte hyvin paljon sitä, että meillä on tässä hyvin tärkeä mietintö ja kyse on hyvin ratkaisevista ja tärkeistä asioista. Olen samaa mieltä siitä. Kiitoksia myöskin herra Högerille johdannostanne tähän asiaan. Minulla on paljon kysymysmerkkejä juuri delegoituihin säädöksiin liittyen. Ja tämä termi tulee niin usein esille, että se jopa pelottaa minua. En usko, että kyse on ainoastaan Lissabonin sopimuksen soveltamisesta, vaan kyse on äh, myöskin meillä täällä maatalousvaliokunnassa siitä, että toteutetaan se, mitä Lissabonin sopimus on meille luvannut, eli se, että me voimme enemmän vaikuttaa maatalouspolitiikkaan. Joten kyse ei ole ainoastaan äh, yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta. Me totta kai me puolamme sitä kaikki. Herra Ögert totesi myöskin, että meillä on tässä valtaisa paketti, kaikki asetukset ovat siinä mukana ja yhtäkkiä sitten vielä viinikin pakattiin mukaan. Ja tuolloin minä, ja haluan myöskin tässä vielä todeta, pyysin teknistä yksinkertaistamista sitä, että nämä nykyaikaiset mahdollisuudet, esimerkiksi internet otettaisiin huomioon ja nämä eri etsintätoimet markkinajärjestelyissä otettaisiin tässä mukaan. Tämä pitäisi olla teknisesti mahdollista ja myöskin kysyn, että miten pitkällä siinä ollaan. Mutta sitten vielä delegoiduista säädöksistä. Meillä on kaksi mietintöä, siis kolmos- ja neloskohta. Kysehän tässä on samasta asiasta. Meidän on tarkoituksena määritellä, että mitä halutaan ja mitä tällä tarkoitetaan. Tietysti parlamentilla delegoitujen säädösten puitteissa, myöskin Hölker totesi näin, on myöhemmin myöskin vaikutusmahdollisuus. Voimme siis ottaa jonkin tietyn asian esille, mutta myöskin kysyn, että missä me olemme silloin, kun etsitään ratkaisuja, että myöskin niiden luomisessa voisimme olla mukana vaikuttamassa – ja sitten myöskin tietysti kantaisimme poliittisen vastuun, jos komissio sanoo, että loppujen lopuksi me olemme siellä ja meidän täytyy myöskin vastata siitä, mitä me olemme tehneet. Mutta siis kun kyse on poliittisesta vastuusta, niin tämänhän nyt sitten kantavat valitut edustajat ja erityisesti täällä parlamentissa tilanne on näin. Jos nyt sitten teemme työtä ja puolust- puheenjohtaja meidän tulisi näin tehdä, koska tämä on tärkeää, että komissio on täysin katsonut tätä tasapainoa, mutta meidän täytyy myöskin se tehdä täällä parlamentissa, että mitkä menevät täytäntöönpanosäädöksiin ja mitkä taas kuuluvat delegoituihin säädöksiin. Näiden taustalla on hyvin paljon. Totta kai kyse on myöskin poliittisista päätöksistä. Emme saa tätä lakaista maton alle. Ja varsinkin tässä seuraavassa mietinnössä minä tätä hiukan katsoin Kyse on myöskin menojen, menoselvityksestä ja rahoituksesta ja siitä, että pyritään saamaan aikaiseksi rakenteita myöskin jäsenvaltioissa. Kysyn, että missä poliittinen muotoilumahdollisuus parlamentin osalta on. Neuvostokin kysyy, missä meidän mahdollisuutemme ovat, eikä ainoastaan silloin, kun on puhe siitä, että että pitäisi sitten valita jostakin asiasta, vaan silloin kun tarkoitus on muokata jotakin ja aivan alusta lähtien ottaa asioita esille. Mielestäni meidän täytyy tässä olla varovaisia eikä todeta yksi kantaan, että me annamme komission tehdä tämän työn ja se, joka tekee työn, tekee päätökset, joten tässä tulisi todellakin olla varovaisia. Ja monet kysymykset ovat vielä täysin auki. Kiitos. Assolutamente d'accordo con lei, onorevole Klaas. Täysin yhtä mieltä, rouva Klaas. Tällä hetkellä me tarkastelemme juuri komission tekstiä. Ja totta kai sitten keskustelussa myöskin otamme oman kantamme esille. Haluaisin vielä painottaa, että maatalouspääosasto ja se, mitä sanottiin 43 kolmosesta, niin tämä on hyvin myönteistä. Olisi tietysti parempi, jos tässä ei että tämä pitää paikkansa, koska voisi johtaa suuriin ongelmiin. Neuvosto yrittää sitten ikään kuin takakautta tuoda takaisin sen, mikä on ovesta jo heitetty ulos. No, mutta tämä nyt varmasti sitten myöskin vaikuttaa näihin yhteisiin markkinajärjestelyihin. meidän täytyy tässä tarkastella tarkasti näitä delegoituja säädöksiä, täytäntöönpanosäädöksiä ja myöskin lainsäädäntöehdotuksissa tapahtuu muutoksia. YMPn uudistukset muun muassa kuuluvat tähän. Ja jos kollegoilla nyt ei ole muuta sanottavaa, pyytäisin herra Hugertia vielä käyttämään puheenvuoron. Yeah, Mr. Chairman, just to make a couple of, of... Herra puheenjohtaja, vain pari konkreettista esimerkkiä, sillä tämä on riski. Puhutaan asioista. Tässä on paljon politiikkaa mukana. Ja me pääsemme nyt käyttämään kontrollia. Minä myönnän, että ei ole täysin selvää. Sillä tähän täytyy todellakin omistautua lähes päivittäin tähän keskusteluun, mutta en usko, että se on teidän tehtävänne. Uskon, että teidän tehtävänne on pystyä, kun on arkaluonteinen asia, pystyä puuttumaan siihen. Eli te puututte, kun puhutaan delegoituihin asioihin, mutta se pitäisi olla poikkeuksellinen tilanne. Se pitäisi todellakin olla poikkeus, silloin se olisi merkki siitä, että meidän pitäisi komissiona olla varovaisia eikä astua rajojemme ulkopuolelle ja pyrkiä tekemään jotakin, mitä ei voida puolustaa taloudellisista tai muista syistä. Eli teidän pitäisi käyttää teidän valtaanne sellaisella tavalla, joka tekee teille mahdolliseksi todellakin keskittyä arkaluonteisiin asioihin – jotka ehkä sitten voivat luoda enemmän väittelyä. Mutta yleissääntönä pitäisi olla, että tämä on tavallista toimintaa. Nyt me siirrymme tämänhetkisestä toiminnasta tai toiminnatavasta uuteen, mutta tässä ei puhuta mistään vallankumouksesta, emme puhu nyt Kairosta ja uudesta hallinnosta. Puhumme rauhallisesta siirtymisestä yhden tyyppisestä toiminnasta toiseen ilman, että kukaan vie valtaa. Jos voisin antaa teille esimerkin, jos tarkastelemme esimerkiksi interventioita, artikla 31, tämä on sivulla 56, tässä dokumentissa 5 anteeksi, Kyseessä on 2010 kautta 0385, jos tutkimme artiklaa 31 esimerkkinä. Tämä on siis esimerkki delegoidusta säädöksistä, vaatimukset ja tilanteet koskettaen tuotteita, joita ostetaan julkisena hankintana. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy määritellä vaatimukset, laatuvaatimukset esimerkiksi ö, viljatuotteille, minimipaino, proteiini, määrä. Nämä ovat kaikki hyvin arkipäiväisiä asioita. Tietenkin näihin voi liittyä jotakin poliittista, mutta jos puhutaan esimerkiksi vehnään proteiinipitoiduksessa ja se pitää olla 14 prosenttia, niin siinä ei ole sitten paljon puuttumista. Teidän ei tarvitse puuttua tähän asiaan. Me puhumme siitä, että yleensä prosenttimäärä on 11 ja sitten siihen lisätään jotakin lisäravinteita ja proteiinimäärä ylittyy. Sitten puhutaan toimeenpanovallasta. Ja tämä on todellakin harmonisointiasia. Me pyrimme varmistamaan, että lähestymistapa on harmonisoitu ja samanlainen jäsenmaiden kesken. Viittaan tähän artikla, jossa puhutaan interventiosta. Meidän tarkoituksemme on saada sellaisia toimintatapoja, jotka koskettavat tuotteita, jotka ovat hyvin arkipäiväisiä, tavallisia käytäntöjä. Tässä ei ole politiikkaa paljonkaan mukana, jos yhtään politiikkaa on mukana. Eli tässä on tiettyjä poliittisia elementtejä, mutta teidän täytyy todellakin olla varmoja, että kun käytätte teidän valtuuksianne. Te keskitytte niihin asioihin, jotka todellakin ovat tärkeitä, eikä tällaisen jokapäiväisen arkipäiväiseen toimintaan. Sitten meillä oli tämä 43.3 kohta. Tästä tullaan tekemään erillinen ehdotus parlamentille ja neuvostolle ja sitten pystytte tämä asia toisen kerran uudelleen. Ja toivottavasti te voitte olla silloin samaa mieltä. Minulla on sellainen mielikuva, että tämä ei ole komission keskustelu, tämä on ennemminkin neuvoston kanssa käytävä keskustelu. Kiitoksia. Siamo d'accordo con lei, eh, signor Hulgat. Vede, Niin, herra Hogat. Minäkin haluaisin tässä ottaa erään esimerkin esille, jonka kaikki voivat ymmärtää. Ensi viikolla me tulemme puhumaan neuvoston ehdotuksesta kriisiinterventio liittyen sikoihin. Tämä on poliittisesti merkittävä asia. Ja tämän tulisi olla asia, johon myöskin parlamentti voi ottaa kantaa. Mutta sitten tämä käytännön täytäntöönpano näiden säädösten kohdalla, niin parlamentti ei halua tähän sekaantua, jotta eh, sitä ei sitten siitä syystä lykättäisi. No niin, perusta on kunnossa ja pyrimme tässä etenemään mahdollisimman nopeasti. Tarvitsemme myöskin komission apua näissä pyrkimyksissämme, jotta neuvostokin sitten mahdollisimman nopeasti ryhtyisi toimiin. Kiitoksia herra Hoger. Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä enää ole, me siirrymme sitten kohtaan neljä, esityslistalla. Toivotan tervetulleeksi täällä johtaja Longon. Me puhumme tästä 1290-2005 yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus sekä asetuksen 165, 94 ja 78 2008 muuttaminen. EPP ei ole vielä nimennyt esittelijää tähän haluan antaa tässä nyt aluksi puheenvuoron johtaja Longolle. Puhun aivan lyhyesti. Siitä syystä, että herra Ulgar puhui näin kattavasti omassa puheenvuorossaan, niin minulla ei nyt ole juuri mitään lisättävää siihen. Ainoastaan yksi perustavanlaatuinen asia, linjaus, jonka me olemme ottaneet liittyen delegoituihin säädöksiin ja täytäntöpanosäädöksiin, on täysin sama. Tämä siis perustuu samoihin periaatteisiin kuin tässä juuri esitetyssä ehdotuksessa. Kuten sanottu, en varmastikaan voi tässä samanlaista suosiota saa kuin herra Hogarth, vaikka nyt tässä tämän menetelmän itse selittäisinkin vielä. Tästä syystä jätän tämän siihen ja viittaan ainoastaan yhteen asiaan, josta tekin olette jo puhuneet. Kyse on siitä mahdollisuudesta, että tässä käytetään tätä sopeuttamista meidän puoleltamme myöskin siihen, että saadaan kielelliset ongelmat poistettua, joita aikaisemmin on ollut. Mutta sisällön puolelta tässä nyt ei varmaankaan muutoksia tule, paitsi se, mitä te totesitte, että 165 kautta 94 ja 78 kautta 2008 kumotaan ja artiklat 1 ja 2 sitten integroidaan uuteen asetusluonnokseen. No minä luulen puheenjohtaja, että me voimme säästää hyvin aikaa, jos jätän nyt tämän puheenvuoroni tähän. Ei minun tarvitse tähän mitään sen kummemmin lisätä. Kiitoksia. Kiitoksia. Giovanni Lavian. Vedo con piacere che la Commissione si avvia verso... Herra puheenjohtaja, olen tyytyväinen huomatessani, että komissio suuntaan perustuu nyt näiden asioiden yksinkertaistamiseen. Tämä on hyvin positiivinen asia. Ja se, että tässä me yritämme vähentää ne yhteisön säätelyn määrää yksinkertaistaa, sillä minusta tämä voi olla vain hyvä asia ja voimme olla siitä tyytyväisiä parlamentissa. Ja voimme vain tukea tätä ehdotusta. Uskon, että keskustelu, jonka olemme käyneet, tai jonka voisimme nyt käydä, olisi vain vanhan toistoa. Siksi en halua lisätä enkä pidentää tätä keskustelua. En halua toistaa asioita, joita on jo todettu, mutta haluaisin sanoa tämän. Uskon, että tämä prosessi tekisi mahdolliseksi nopeuttaa asioita ilman, että loisimme uutta byrokraattista rakennetta ja ilman, että uhkaisimme parlamentin roolia tai autonomiaa hyväksymis- ja kontrollointitehtävissä. Uskon, että tätä aspektia voitaisiin korostaa hiukan enemmän. Tietenkin komissio ja parlamentti ovat täysin kykeneviä työskentelemään yhdessä saadakseen aikaan mahdollisimman hyvän tasapainon tämän ehdotuksen suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Klaas. Niin, minä nyt olen syventynyt tähän asiaan. Otan nyt tässä pari-kolme esimerkkiä kyseisestä asetuksesta, kun kyse on siitä, että artiklassa 35a todetaan, että kun pohjaudutaan jäsenvaltioiden menoselvityksiin, jotka liittyvät unionin budjetin, budjetin määrärahoihin ja tähän liittyvät delegoidut säädökset 42a. Tässä todetaan, missä määrin e, ELAN ja muiden kanssa nämä tulot lasketaan. Eli komissio määrää sen, miten tämä hoidetaan. Tästä toinen esimerkki artikla 37a, hyvä täytäntöönpano ja se, että taataan tietyt tehtävät, komissio voi delegoidun säädöksen osalta tehdä jäsen, tai päättää jäsenvaltioiden yhteistyövelvollisuuksista, joten komissio tekee tämän. Ja sitten artikla 40, B, kohta 3 tässä sanotaan, että komissio päättää eri rahastojen käyttövaroista jäsenvaltioiden osalta. Tässä on kolme kohtaa, jotka mielestäni kyllä ovat poliittisesti äärimmäisen tärkeitä. Sitten artiklassa 42 tässä asetuksessa sanotaan, että vastaukset delegoituihin säädöksiin. Kohdassa kaksi todetaan, että delegoitu säädös voi ennen ajanjakson loppumista. Se voidaan julkaista virallisessa lehdessä. Eikö tässä nyt olisi velvoitus, että tästä myöskin tiedotettaisiin aikaisemmin myöskin julkisesti, jotta sitten mahdollisesti, että jos ei alun alkaenkaan ole keskusteluissa mukana, niin kuitenkin keskusteluihin voisi päästä sitten myöhemmin mukaan. Selvä, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole saa johtaja Longo vielä puheenvuoron. Rova Klas on täysin oikeassa. Me kyllä teemme työtä tämän suuntaisesti, ja jos näitä muutoksia ei tätä huomioon, niin on selvää, että komissio reagoi tietyllä tavalla. Olkaa hyvä. Niin, monet niistä asioista, joita tässä on jo sanottu näistä säännöistä, niin ne ovat jo olemassa – Me olemme vain täytäntöön panneet sen tai yhdistäneet nämä, mutta modus operandi on täysin sama kuin nyt. Ja totta kai haluaisin ottaa huomioon, kuten ehdotettu, että tässä tietyt asiat tarkastettaisiin vielä uudestaan. Ne asiat, jotka ovat aiheuttaneet teille huolta. Niin olen kyllä valmis yhteistyöhön teidän kanssanne, että vaihdamme tietoja ja myöskin mielipiteitä näihin asioihin liittyen. Ei mitään ongelmaa, olen täysin käytettävissänne, jos haluatte käyttää hyväksenne tämän mahdollisuuden. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia komissiolle ja kiitokset myöskin herra Longolle. Ja me pääsemme sitten kohtaan viisi esityslistallamme. Tämä on myöskin hyvin tärkeä kohta. Kyse on direktiivin 2001-18 EU muuttamisesta. Kyse on jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa tai kieltää geneettisesti muunnettujen organismien viljelyalueellaan. Esittelijä on George Lyon. Kyse on hyvin arkaluontoisesta kysymyksestä. Tämä johtaa myöskin hyvin usein ideologisiin keskusteluihin. Ja tästä syystä pyytäisinkin, että arvioista tämän komission ehdotuksen pragmaattisesti ennen kuin nyt annan Georgeille puheenvuoron, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tarkistusten jättämisen määräaikaa on pidennetty 9. helmikuuta on nyt kyseinen määräpäivä. Teillä on siis hiukan enemmän aikaa vielä. 9. helmikuuta on tarkistusten jättämisen määräpäivä. George, ole hyvä. Uh, thank you. Uh... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kuten oikein sanoitte, tämä ei ole mikään aihe, josta me tulemme konsensuksessa ja harmoniassa keskustelemaan pelkäänpä. Mutta uskon, että on kuitenkin tärkeää asettaa tietty konteksti tälle. Tässä ei ole nyt kysymys siitä sun tästä, vaan tässä on kysymys komission mahdollista luvista viljellä. Ja meillä on ollut eri oikeudellisten yksikköjen lausunnot sekä neuvostosta, komissiosta että parlamentilta liittyen siihen, onko meillä oikeudellista peruntaa, perustaa jatkaa eteenpäin. Neuvoston oikeudellinen kanta tuntuu olevan ei, parlamentin laillinen sanoi kyllä, mutta hyvin tiukoin perustein ja komissio on samoilla kannoilla. Tässä on toinenkin poliittinen asia tälle valiokunnalle. Keskustelin varjoistelijoiden kanssa ja kysymys, jonka minä esitin heille, oli, että haluammeko me kieltää tämän, jolloin me emme osallistuisi keskusteluihin enää millään tavalla, koska ympäristövaliokunta todennäköisesti lähtee samalle linjalle. Vai haluammeko me saada tähän mukaan tällaista maatalouden ja maanviljelijöiden näkökantaa keskusteluun vai saako tämä olla pelkästään ympäristökeskustelu? Ja yhtä poikkeusta lukuun ottamatta se palaute, minkä sain, oli, että menemme eteenpäin ja osallistumme keskusteluun. Sitä minä olen yrittänyt tässä nyt tehdä on, että vahvistaisin tätä ehdotusta niin, että se oli tasapainoisempi ja että siinä olisi mukana tiettyjä ehtoja. Eli ottaen huomioon tietenkin sen, että minun tarkistukseni hyväksytään. Minä hyväksyn komission näkemyksen siitä, että tämä ehdotus äh, tavallaan antaisi enemmän joustavuutta ja mahdollisuuden löytää äh, ratkaisu tähän äh, hankalan umpikuja- ja pattitilanteeseen liittyen viljelyyn. Minä tulin tilanteeseen, jossa yritettiin antaa taloudellista tukea ei-GMO-viljelijöille ja sen lisäksi antaa oikeudellista varmuutta jäsenvaltioille ja hallituksille, jotka haluavat päättää tämän niin kutsutun turvalausekkeen, jota monet jäsenvaltiot käyttävät. Tämä alkoi oikeastaan siitä, että periaate, nämä periaatteelliset muutokset, joita minä olen tähän tehty, on tämä periaatteellinen suhteellisuus ja se, millä tavalla jäsenvaltiot voivat käyttää tätä uutta lainsäädäntöä. Tämän lisäksi tässä tämä pitäisi olla kysymys vain tietystä viljasta, koska jokainen GMO-muunneltu viljalaji tuo omat uhkansa ja hyvät puolensa tähän liittyy myös siihen, että onko tämä vilja, joka itse pölyttää vai onko se ristiin pölyttävä ja minkälaisia uhkia tämä sitten aiheuttaa muulle ympäristölle. Joten tiettyjä pelkoja on ollut tässä ja on haluttu kieltää tätä, mikä on mielestäni ollut hieman ehkä ylilyönti. Kolmas asia liittyy siihen, että meidän täytyy olla varmoja siitä, että tämä uusi artikla 26 ja mahdollisuus käyttää tätä kieltoa on viimeinen väline. Ja että on mahdollisuus myös huolehtia rinnakkaiselotoimenpiteistä. toimenpiteistä artiklassa 26a, jossa on mahdollisuus käyttää tätä uutta suositusta rinnakkaiselosta koska meidän täytyy myös voida suojella niitä, jotka eivät viljele muuntogeenistä viljaa ja että olisi myös saatavuus tavanomaisia siemeniä. Joten tämä on osa tätä suhteellista ja suhteellisuutta tässä ehdotuksessa. Toinen tärkeä asia, mitä toivon, että tämä valiokunta tukisi, olisi se, että me hyväksyisimme ja tukisimme sekä maanviljelijöiden että kuluttajien valinnan vapautta. Oli sitten kysymys geenimuunnelusta vai ei geenimuunnelusta tuotteesta, mutta tässä täytyy itse saada valita. Ja siitä tulen sitten viimeiseen viidenteen kohtaan. Minä pyydän komissiolta tällaista teknistä kynnystä – joka liittyy siihen, että voidaan tukea GMO-vapaata maanviljelyä, eli tietty kynnys sille, kuinka paljon on esimerkiksi näitä siemeniä ja muita. On niitä, jotka sanovat, että tämän pitäisi olla nolla, että ei saa olla minkäännäköistä saastumista, mutta jos katsotaan mitä tahansa muuta tällaista saastumisrajaa, niin niissä oli sitten dioksiini tai mikä tahansa, niin siinä on asetettu tietyt kynnykset, koska on mahdotonta lähteä nolla tasolle kaikissa asioissa, esimerkiksi juomaveden kohdalla tai elintarvikkeissa. Eli on olemassa tiettyjä laillisiakin kynnysarvoja, esimerkiksi dioksiinipitoisuuksille. Joten meidän täytyy antaa maanviljelijöille mahdollisuus kasvattaa geenimuunneltua viljaa ja sitten taas tavanomaisille maanviljelijöille olla kärsimättä sitä tappiota. Haluaisin myös oikeudellisia, eh, oikeudellista suojaa ja turvaa niille maanviljelijöille, jotka haluavat käyttää geenimuunneltuja tuotteita. Ja että lupan eh, pyydettävä vähintään kolme kuukautta ennen kuin viljelykausi alkaa. Jotkut voivat vaatia pidempääkin, mutta tämäkin antaisi jonkinnäköistä suojaa myös esimerkiksi sen osalta, että aikooko hallitus äh, kieltää äh, geenimuunnelun viljelyn jollain tietyillä alueilla. Ja silloin maanviljelijöillekin on helpompaa etukäteen suunnitella. On niitä, jotka ovat sanoneet myös, että että äh, siis komissio on pyytänyt, että neuvosto tekisi e-, ehdotuksia parhaista mahdollisista esi- esimerkkeistä. Minä en tätä halua ensinnäkään sen vuoksi, että komission täytyisi julkaista tällainen täysi luettelo. Ja jos komissio nyt kuitenkin tällaisen luettelon julkaisee, niin eiköhän se riitä. Ja vielä viimeinen asia on se, että minusta meidän täytyy jättää terveys ja ympäristönäkökulmat sinne yleiseen luvan, lupamenettelyyn. Jos me lähdemme tässä ihan alhaiselta tasolta, niin silloin se johtaa satoisiin, satoihin erilaisiin tulkintoihin ja onko se sitten välttämättä edes turvallista ja silloin tämä johtaa valtavan sekaannukseen ja on hyvin vaikea toimia. Ja silloin meillä, siis onhan meillä kaikki muukin toistaiseksi, kaikki mikä liittyy elintarvikkeisiin, niin se perustuu tieteellisille tosiasioille ja se on se, mistä meidän on jatkossakin pidettävä kiinni. On toki alueita, jossa EFSA voitaisiin, elintarviketurvallisuusvirastoa voitaisiin vahvistaa. Mutta minusta on tärkeää, että että lupamenettely ja päätökset ympäristöturvallisuus- ja terveyskysymyksistä on hoidettava EUn tasolla, yleisellä tasolla. Ja meidän on varmistettava, että nämä päätökset eh, eivät, eh, sitten niitä ei voida heikentää tietynlaisten tulkintojen kautta. Toivon mukaan tämä nyt on nyt hieman selittänyt teille tätä minun ajatusmaailmaani ja niitä tarkistuksia, mitä minä olen esittänyt. Ympäristö on tärkeää, on tärkeää, että me voimme esitellä niitä näkemyksiä, mitä meillä on ympäristöstä ja antaa meille mahdollisuuden käsitellä näitä tarkistuksia ennen seuraavaa täysistuntoa, jos me niin valitsemme. Aikataulusta puheenjohtaja te esititte, että me saisimme muutaman ylimääräisen päivän tarkistusten jättämiselle. Tiedän, että kaikki esittelijät haluaisivat nähdä, että äänestys olisi 28. Se on 28. maanantaina vihreän viikon jälkeen ja on erittäin vaikeaa silloin käsitellä kompromissitarkistuksia, kun on niin hyvin vähän aikaa etukäteen. Joten tulee olemaan hyvin vaikeaa muutenkin saada näitä kompromisseja. Uskon, että puhun kaikkien varjoesittelijöiden puolesta, kun sanon, että me toivoisimme, että tätä aikataulua siirrettäisiin taaksepäin viikkoa. Joten en nyt näe mitään syytä, miksi me emme saisi yhtä ylimääräistä viikkoa, mutta, mutta he siirtäisivät sitten taas oman päätöksensä viikkoa aikaisemmaksi. Toivon mukaan tämä onnistuu. Ja kiitokset varjoesittelijöille ja toivon kuulevani heiltä hieman enemmän. Kiitos. Sì, grazie George, assolutamente sì. Eh, spost- Kiitokset George. Äänestys siirretään 15. maaliskuuta. 15. maaliskuuta siis. Niin, en tiedä, miksi me tässä käyttäisi kaikkea käytettävissä olevaa aikaa, koska tämähän on aika vaikea asia. Viime viikolla myöskin painotettiin sitä, että artikla 50 pitäisi käyttää tästä. Tässä halutaan tehdä yhteispäätös meidän kanssamme, mutta me emme voi tätä hyväksyä. Ja kyse on tietysti myöskin aiheesta, joka koskettaa koordinaattoreita. Tämä on meille tärkeää. Ja GMOiden suhteen käytämme riittävästi aikaa. 15.3. äänestetään ja nyt pyydänkin sitten, että herra Nikos, Nikolesku käyttää puheenvuoron. Kiitoksia. Haluan kiittää George Lyonia tästä lausuntoluonnoksesta. Olen vakuuttunut siitä, että tämä ei ollut hänelle helppo asia, koska kyse on hyvin arasta aiheesta. haluan tässä painottaa hänen realismiaan, koska tässä meidän valiokunnassamme me haluamme tehdä päätöksen, joka hyödyttää maanviljelijöitä. Ja tästä syystä meidän pitäisi myöskin ottaa huomioon nämä Georgen tekemät parannusehdotukset. Kyse ei ole ainoastaan geenimuunnelluista organismeista, vaan myöskin subsidiariteettiperiaatteesta. Yksi ainoa parannusehdotus ei ole minulle täysin selvä. En tiedä, mikä ero tässä on komission ehdotuksen suhteen, mikä liittyy näihin rajoittaviin toimenpiteisiin geenimuunneltujen organismien kohdalla ja George Lyonin ehdotuksen välillä. Onko näiden kahden välillä ero? Joka tapauksessa meidän täytyy pitää mielessämme koko joukko eri elementtejä. Esimerkiksi mitä tulee geneettisesti muunneltuihin soijapapuihin. Meidän täytyy löytää, selvi- meidän täytyy löytää tässä selityksiä myöskin meidän äänestäjillemme. Kiitoksia, herra Nikolesku, herra Bove. Euh, monsieur Ayen, donc j'ai bien... Herra Ayen, seurasin yhteenvetoonne ja varjoesittelyiden työtä tässä projektissa. Mitä tulee tähän komission pyyntöön, emme aloita nyt OGM-väittelyä uudelleen. Emme koskaan pääse tässä asiassa päätökseen, mutta meidän täytyy olla käytännöllisiä. Minulla on vain yksi huomautus. Meillä on tällä hetkellä ongelma. Suurin osa jäsenmaista ei halua hyväksyä tätä komission esitystä suurin osa jäsenmaista. Jos siihen lisätään ne, jotka eivät ole ottaneet kantaa, niin meillä on kaksi kolmasosaa jäsenmaista. Tämä liittyy taloudellisiin normeihin, tästä ollaan väitelty, mutta myöskin talou- taloudellisiin aspekteihin sisämarkkinoilla ja biologisiin aspekteihin. En palaa tähän, tämä on ongelma, mutta tämä on nyt ongelman toinen taso. Sitten kolmas taso tässä ongelmassa haluaisin varoittaa. En halua painostaa teitä, mutta nykyisin eurooppalainen yleinen mielipide on nyt ensimmäistä kertaa tuotu esiin äh, miljoonan henkilön vetoomus on annettu komissari Dalille koskien geenimuunneltuja tuotteita. Ja tämä on todellisuutta monilla alueilla. Monet täällä olevat edustajat tulevat sellaisista alueilta, jossa on ollut suuria mielenilmauksia koskien tätä aihetta. Meidän ei pidä nyt olla liikaa ristiriidassa sen kanssa, mikä on kansalaisten mielipide. Minä palaan nyt suoraan teidän ehdotukseenne, mitä tulee ää, ähm, siihen, että minun mielestäni tässä asiassa on ongelma. Ensimmäinen kysymys on kylvö tai siemenvilja. Kysymys siemenviljasta, jos te sanotte, että täytyy sietää tietty kynnys, tietty määrä geenimuunneltuja siemeniä. Tällä hetkellä tämä kynnys on nolla. Sanoitte, että esimerkiksi torjunta-aineille kynnysmäärä on olemassa, mutta tämä on eri asia, jos ajatellaan siemenviljaa. Jos meillä on nyt 0,3 prosenttia eräänä vuonna, seuraavana vuonna Tämä määrä nousee eksponentaalisesti. Sitten seuraavana vuonna meillä on 0,6, sitten 1 prosenttia, sitten 2 ja 3. Ja tietyllä hetkellä tulee mahdottomaksi saada siemenviljaa, jossa ei ole enää geenimuunneltua aineesta. Eli meidän täytyy olla hyvin tiukkoja tässä kysymyksessä. Joko geenimuunneltuja siemeniä on siemenviljassa tai ei ollenkaan. Me emme voi sietää sitä, että nämä saastunut siemenviljan määrä – nousee ja nousee sellaisten maanviljelijöiden vuoksi, jotka eivät kunnioita säädöksiä. Meidän täytyy olla hyvin tiukkoja, me emme pääse taaksepäin. Jos siemenvilja saastuu, se tapahtuu eksponentaalisesti. Toinen asia teidän tekstissänne. En usko, että on realistista ajatella, että kolme kuukautta riittäisi politiikan valmistelemiseen. Kun me aloitamme tämän prosessin, tiedämme erittäin hyvin, että siemenviljaa hankitaan ainakin kuusi kuukautta etukäteen tai neljä kuukautta etukäteen, jos sanomme kolme kuukautta. Tiedämme erittäin hyvin, ettei sitten näitä GMOita voida hylätä, koska esimerkiksi maissin ostot tehdään tammikuussa tai helmikuussa, ja ne sitten kylvetään toukokuun lopussa. Täytyy olla realistinen ajatella markkinoiden todellisuutta. Maanviljelijän täytyy valita, ja tämän ajan täytyy olla paljon pitempi, muuten se ei ole realistinen. Sitten kolmas asia sanoitte näin itse, mitä tulee kysymykseen niistä toimenpiteistä, joiden vuoksi emme voi järjestää yhteis Eloa sanot, että meidän täytyy tehdä toimia, jotka tekevät mahdolliseksi sekä GMOiden käytön että niiden käyttämättömyyden, jos tarkkailette niitä maita, joissa näin on tehty. Mielestäni näin on yksi, kaksi tai kolme, ehkä neljä tai viisi tapausta, mutta todellisuudessa mitään ei ole tehty. Ajattelen omaa maatani Ranskaa, missä on käyty hyvin suuria väittelyjä tästä asiasta, ja toimeen panoa ei ole vieläkään tehty. Konkreettista, konkreettisia toimia ei ole vieläkään tehty. Eli sinä päivänä, kun kaikki jäsenmaat ovat laatineet konkreettisia sääntöjä, voimme aloittaa tällaisen keskustelun, mutta sitä, ennen, sitä ei kannata tehdä. Sitten viimeinen kohta. Mitä tulee listoihin syistä, joissa kieltäydytään tai joiden vuoksi kieltäydytään GMOiden viljelystä. Kun sanotte tieteellinen, kysymyksessä on myös tieteellinen, siis niin kutsut kovat tieteet, mutta myös sitten sosiaaliset syyt ja ä, tällaiset ympäristösyyt. Eli ei pidä pelätä näiden monien syiden ä, käyttämistä. Anteeksi, että käytin näin paljon aikaa. Agno, e poi Losovic. Anjo ja sitten Losovic. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykset liittyen siitä, että milloin ja missä muuntogeenisiä asioita voitaisiin viljellä Euroopassa, niin tätä on käsitelty jo kymmenen vuoden ajan näissä toimielimissä. Mitään vastausta ei ole löydetty, vaan ollaan täysin halvaantuneita. Monet jatkavat tätä. No, Britanniassa mielipiteet ovat jakautuneet jotkut näkevät paljon hyötyjä. Monet ovat kuitenkin sitä vielä, että sitä tulisi vastustaa. No, päätös siitä, että viljelläänkö muuntogeenisiä kasveja Britanniassa, britannialaisten tulisi itse tehdä tämä päätös. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Blosovic. Państwo, rzeczywiście tak jak przedmówcy powiedzieli, jest to... Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Aivan kuten aikaisempi, aikaisemmat puhujat totesivat, tämä on hyvin tiukka aihe, joka on ollut jo joitakin vuosia hyvin hankala. Nyt meidän täytyy selkeästi ottaa kantaa tähän ja saada aikaiseksi sellainen asiakirja, joka kattaisi asian. Me olemme jo kirjoittaneet ylös sen, että mitä tämän tulisi käsitellä. Jäsenvaltioilla tulisi olla riittävästi pelivaraa päättää se, että haluavatko ne viljellä muuntokielisiä kasveja vai ei. Joitakin huolenaiheita on. Myöskin parlamentin oikeudellinen yksikkö on näitä ottanut esille. Esityksessä me voimme nähdä, että voisimme luoda uusia mahdollisuuksia. Meidän ei tule päättää sellaisista säädöksistä, jotka olisivat hyvin yleisiä, koska yksityiskohdat ovat tässä tärkeitä. Ja kun tällaisia asetuksia on hyväksytty, niin jäsenvaltiot, jotka eivät halua viljellä geenimuunneltuja kasveja, niin voivatko ne hyväksyä kyseiset säädökset? vaikka asetus selkeästi kertoo, mitä se käsittelee, niin tämä on täysin kuollut kirja kuitenkin, koska jäsenvaltiot eivät saa riittäviä välineitä, jotta ne voisivat täytäntöön panna kyseiset säädökset. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Herra Kostinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst möchte ich den Berichterstatter... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä hänen työstä ja mielestäni on ihan hyvä, että, että esittelijän kanta hyväksyy komission tekstin ja ottaa askeleen kohti jäsenvaltioiden vapauden, valinnanvapautta. Ja sitten mitä tulee tähän yleiseen Äh, lupamenettelyyn. Äh, sen täytyisi äh, kuitenkin säädellä viljan tai siementen tuonti kolmansista maista. EUn laajuinen hyväksyntä, hyväksyminen täytyisi alistaa avoimelle ja perusteelliselle lupamenettelylle. Ikävä kyllä komission teksti tekstiä pitäisi vahvistaa. Nämä oikeudelliset kysymykset VTO-vastaavuudesta, niitä on täydennettävä. Enkä ole samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän on sitä mieltä, että ympäristö- ja terveysasiat, että niitä ei pitäisi ottaa huomioon päinvastoin. Sen lisäksi täytyy vielä täydentää, että komissiolta pitää vaatia täydellinen luettelo sosioekonomisista perusteluista, joiden perusteella jäsenvaltio voi kieltää viljelyn. Ja jäsenvaltiot, niin tulisi toteuttaa tällainen tapauskohtainen tutkinta ja Multa komission ehdotus tulee heikentämään jäsenvaltioiden mahdollisuutta itse päättää ja se heikentää valinnan vaihtoehtoja. Ja esittelijä puhui näistä raja-arvoista. Tämä on tärkeä periaatteellinen keskustelu, mutta ei ehkä kuitenkaan tässä asiakirjassa. Mutta tällainen keskustelu varmasti tiukentaisi tätä paperia, vaikkakin tarkoituksena on pyrkiä auttaa jäsenvaltiota saamaan aikaan kompromissi. Näiden siementen raja-arvo öö, Siihen liittyy myös esimerkiksi öö, patentti Äh, kysymykset äh, siementen kohdalla. Sitten vielä äh, vastuukysymyksistä rinnakkaiselokysymyksissä. Täytyy suojella niitä maanviljelijöitä enemmän, jotka viljelevät GMO-vapaita viljoja. Komissiota pitäisi vaatia vielä työstämään näitä teknisiä ratkaisuja. Jos me muistelemme aikaisempia keskusteluita ennen kaikkea neuvostossa, niin huomaa, että neuvostossa pelätään hieman tätä omaa vastuuta ja sen vuoksi hyvin usein myös kannat ovat muuttuneet viime kuukausina. Parlamentin tehtävä on huomioida tämä vastuukysymys ja tehdä selkeitä päätöksiä. Kiitoksia edustaja Köstinger. Niin, ei tässä nyt ole mitään sanottavaa enää herra Boven jälkeen. No eipä tällaisesta ole huolta, koska tämä on hyvin tärkeä päätös, joka meidän on tehtävä, ja George Lyon tulee omassa ryhmässäänkin huomaamaan, että ei myöskään omassa ryhmässä ole helppoa löytää yhteistä kantaa. Mutta yksi minua hiukan kiusaa tässä keskustelussa, eli että meitä kriitikko, genitekniikan kriitikkoja syytetään siitä, että me tässä ainoastaan toimisi ikään kuin tunteella ja muut pohjaavat sitten tieteeseen. Eihän näin voi olla ja totta kai faktat täytyy ottaa huomioon. Totta kai täytyy suhtautua kriittisesti myöskin tieteeseen eikä nyt ajatella, että tiede on yhtä, yhdellä puolella ja sitten tällainen julkinen huoli toisella puolella. Eihän näin voi olla. Kyse on siis julkisesta keskustelusta, joka liittyy sisällöllisesti myöskin siihen, että mikä tilanne on maataloudessa. No, herra George Lyon, minulla on melkein sellainen vaikutelma, että tässä tarkoituksena on puhua nollatoleranssista. No tässä nyt sitten liberaalit ottavat esiin sen, että meidän täytyy luopua tästä nollatoleranssista. En minä ymmärrä tätä miksi tämä asia, joka, josta nyt taas käydään keskustelua, siis kyse ei ole mistään pienestä raja-arvosta, vaan siitä, että esimerkiksi pienille talouksille ei ole olemassa mitään tällaista toleranssia GMO-muutoksille, ja tässä ei ole myöskään mitään raja-arvoa, joka on 0,1 joka sitten lähtee tästä ylöspäin, vaan kyse on periaatteellisesta päätöksestä. Enkä tiedä, että miksi aina sitten halutaan luopua tästä nollatoleranssista. Minä en näe mitään ongelmaa tässä kysymyksessä. Sitten yksi asia, joka minua epäilyttää, on tarkistus viisi, jonka George Lyon on tehnyt. Tässä todetaan, että jos halutaan saada helpommin päätöksiä GMO-päätöksissä unionissa, niin tässä pitäisi tätä uudelleen nationalisointia olla. No mitä tämä tarkoittaa? Onko tämä se päätös, jota pelkäämme siinä suhteessa, että sitten todetaan, että no saman tekevää, jäsenvaltiot hyväksyvät, ja unioni hyväksyy, jäsenvaltiot voivat näin sitten tehdä. Onko tämä nyt tarkoitettu tässä tässä nyt voidaan pelätä, että saamme sellaisia oikeuksia, että emme tiedä, että kuka käyttää missä mitäkin. Tämä on hyvin tärkeä kohta. Loppujen lopuksi ne, jotka eivät käytä geeniteknologiaa, niin siis meillähän on yhtenäismarkkinat ja kontrolli, valvonta, kustannuksia joten kustannukset olisivat suurempia niille, jotka eivät käytä geenimuunneltua tekniikkaa ja joutuisivat sitten miettimään sitä, että missä mitäkin on tehty ja missä täytyy valvontaa harjoittaa. Tämä on hyvin ratkaiseva ja ne ovat loppujen lopuksi niitä, jotka eivät geeniteknologiaa käytä. Heihin tämä vaikuttaisi taloudellisesti. Tämä täytyy olla kaikille selvä asia. Oikeudelliset kysymykset, no niitä ei voida poistaa, mutta meidän täytyy pitää ne mielessämme. Ei voi olla niin, että me teemme päätöksen jostakin ja esimerkiksi tämä että meillä ei olisi VTO-yhteensopivuutta. Ja sitten tämä rinnakkaiselokysymys ja EFSAn uudistaminen, nämä ovat peria- perustavanlaatuisia kysymyksiä ja kyllä ne tulisi aina ottaa tässä myöskin mukaan. Kiitos. E poi onorevole Schmidt. Rubiks ja sitten Schmidt. Sari, arī ļoti uzmanīgi noklausījos ziņotāju ziņojumu. Kuuntelin äh, hyvin tarkkaan esittelijää ja voin tukea häntä liittyen siihen, miten informaatio kerätään ja millä tavalla keskustelut käydään. Ja ottaen huomioon myös, mitä tuottajat sanovat. Latvian tuottajat yleisesti ottaen kannattavat komission ehdotusta. Me uskomme, että tämä ehdotus on demokraattinen ja jäsenvaltiolla on oma päätösvalta päättää, mitä he haluavat tehdä. Vuoden 2003 komission suosituksien perusteella voi todeta, että 83 prosenttia maista, jäsenvaltiosta tai pinta-alasta on, on säädelty, emmekä me ole nähneet mitään suuria konflikteja ainakaan toistaiseksi. Ja sitten on kollegoita, jotka haluaisivat tiukempia sääntöjä. Minä uskon, että tällä hetkellä, ennen kuin saamme lopulliset tulokset, niin meillä on taatusti mahdollisuuksia vielä tarkastella aihetta tarkemmin, mutta yleisesti ottaen tuen tätä asiakirjaa. Schwartz. Schmidt ja sitten Hashwood. Thank you very much. Uh, I think we can all recognize... Kiitoksia paljon, herra puheenjohtaja. Anteeksi. Voimme nyt käydä läpi. Ehkä emme ole poliittisesti, mutta maantieteellisesti samalla kannalla. Tulen puhumaan nyt lyhyesti, herra puheenjohtaja. Lyhyempi kuin McComas, sillä Olemme osallistuneet tähän debattiin aikaisemmin. Tämä ei ole yllättävää. Tämä on meille hyvin tärkeä asia. Olemme kuulleet tästä asiasta niin paljon. Haluaisin nyt korostaa vain asioita, joita ryhmäni kollegat ovat sanoneet. Minun oma huomioni olisi tämä. Mielestäni on loukkaavaa, että ne, jotka ovat geenimuuntelun kannalla, kritisoivat vastustajia ja sanovat, että he ovat hysteerikkoja, jotka toimivat tunteiden mukaan, eivätkä tieteen mukaan. Me olemme tarkastelleet tiedettä ja hyötyjä ja mielestäni on täysin liioiteltua sanoa, että tämä tekniikka olisi, että tämä teknologia olisi valtavan hyödyllistä, että me saisimme erittäin suuria hyötyjä siitä. Olisin täysin samaa mieltä kuin esittelijä. Mielestäni valiokunnan pitäisi lähettää tämä ympäristövaliokunnalle. Mielestäni meillä on tässä hyvin, hyvin tärkeä asia. Tämän vuoksi olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Mielestäni esitys on hiukan väärässä ja väärässä on se ajatus, että meidän pitäisi aloittaa tämän lukkiutuneen tilanteen avaaminen. Lukkiutunut tilanne on lukkiutunut, koska me emme halua nyt tätä tilannetta. Monet eivät halua näitä GMOita. Ja mitä tulee sitten olemassa olevaan kuluttajien ja markkinoiden suojeluun, me olemme yhtenäismarkkinoilla ja on väärin teeskennellä, että meillä on erilaisia sääntöjä ja sitten toimia toisin. Meidän pitäisi tehdä niin, että hylkäämme tämän ehdotuksen heti, emmekä pyri parantamaan huonoa ehdotusta. Me haluaisimme vain hylätä tämän suoralta kädeltä. Oikein hyvä, kiitoksia. Seuraavaksi Ashworth. Chairman, thank you. Kiitokset puheenjohtaja. Varmastikin näette, että geeni muunnellut organismit aiheuttavat hyvin paljon erilaisia näkökantoja ja myöskin tunteita. On kuitenkin tärkeää, että me tästä valiokunnasta saamme aikaiseksi lausunnon ja sen täytyy perustua kahteen periaatteeseen. Ensinnäkin päätösten täytyy peri, perustua ö, tieteellisiin tuloksiin, mutta tietysti täytyy myöskin ottaa huomioon tuottajan valinnanvapaus ja myöskin kuluttajan sellainen. Minä olen lukenut esittelijän ehdotuksen ja mielestäni tässä on hyvin realistisia, pragmaattisia ja suhte- suhteellisia ehdotuksia. Hän on oikeassa todetessaan, että asetuksen täytyy olla EUn, mutta myöskin on oikein todetessaan, että myöskin henkilökohtaisia päätöksiä voidaan tehdä tapauskohtaisesti. Näiden täytyy olla jäsenvaltioiden tasolla ja minä tuen mielelläni näitä kahta ehdotusta. Kiitoksia. Luis Capula. Kiitoksia Ashworth. Seuraavaksi kollega Luis. Anteeksi, en osallistunut keskusteluun ensimmäiseen vaiheeseen, koska minun piti käydä kalastusasioiden valiokunnassa kommentoimassa muuta asiaa. Mutta oli mikä oli. No niin, siis en osallistunut tähän ensimmäiseen keskusteluun, mutta tämä on hyvin äh, herkkä aihe ja minun poliittisella ryhmälläni on hyvin varovainen ja vastuullinen kanta Meillä on toki, tai siis me poliittisessa ryhmässämme teemme yhteistyötä eri valiokuntien jäsenten kanssa niin, että saamme aikaan mahdollisimman konsensusmaisen vastauksen. Kansalaistemme oikeutettu huoli geenimuunnelluista tuotteista on huomioitava. Ja sen täytyy näkyä hyväksyttävissä kilpailusäännöissä sisämarkkinoilla. Kuulimme esittelijää, jonka mielestä meillä täytyy olla mukana myös valinnanvapaus ja ympäristökysymykset. En nyt lähde tässä esittelemään ryhmämme yksityiskohtaista kantaa kaikista tarkistuksista, mutta voin vakuuttaa sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä, että me haluamme löytää hyvän ja vastuullisen kompromissin, koska ymmärrämme, että aihe on hyvin arkaluontoinen ja parlamentin on myös saatava aikaan selkeä ratkaisu. Se on ainoa keino, jolla voimme vastata julkiseen mielipiteeseen kohtuullisella eh, eikä millään eh, ylitunteellisella vastauksella. Kiitos. Grazie Luis. Madame Lulling, dov'è? Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Lulling. Ähm, Minä niin. Minulla oli vielä kaksi muuta kokousta. Hallitus minun maassani kuuluu myöskin niihin, joilla on geenimuunneltuihin organismeihin hiukan hankala kanta. No minulla ei sellaista ole ja olen samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa, että tässä pitäisi hiukan rationaalisemmin käsitellä tätä problematiikkaa. Voin sanoa teille, että 90-luvun alussa olin talousasioita käsittelevän valiokunnan kanssa Washingtonin liepeillä seminaarissa, jossa meille sitten kaikki selitettiin ja esitettiin, ja osallistuin myöskin ruokailuun, jossa ainoastaan oli GMO tuotteita. Olen edelleenkin elossa ja voin hyvin. Monet kollegat eivät osallistuneet tähän. Minä olen sitä mieltä, että me emme voi eurooppalaista maataloutta sulkea kaikkien teknisten edistysaskelten ulkopuolelle. Olen siis esittelijämme linjoilla tässä asiassa. Kiitoksia. Bene, grazie, Madame Lulling. Adesso chiederei a... Kiitoksia, rouva Lulling. Nyt haluan antaa sitten edustaja Andrelle puheenvuoron. Onko hän paikalla? Kyllä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, kiitoksia herra puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että komission puolelta olemme erittäin tyytyväisiä siihen työhön, jonka tässä esittelijä on tehnyt. Ja siinä on parannusehdotuksia, mitä me haluaisimme nyt tarkentaa on se, että komissio tekee työtä tämän kuuluisan listan parissa, eli tämän listan, jossa on lista siis syistä, joita jäsenmaat voisivat esittää sille, että he kieltävät GMO-tuotteiden viljelyn heidän alueellaan. Tämä lista toimitetaan parlamentille ja neuvostolle pian. Ja nämä syyt itse asiassa ovat äh, sosioekonomisia, julkismoraalisia, poliittisia, ympäristöpoliittisia suuressa määritelmässä. Ja tässä mitä esittelijä mainitsi ja mitä täytyisi hiukan korostaa, on se, että elintarvikeviranomainen arvioi ympäristö- ja terveys- aspektit. Meidän mielestämme tämän arvioiden pitäisi olla yhteisön tasolla, sen täytyy säilyä yhteisön tasolla, ja sen mitä jäsenmaat voisivat esittää kieltosyynä pitäisi olla jotakin, mikä on siis lisänä tälle. Mitä tulee sitten yhteis käyttö sääntöihin nyt on 15 jäsenmaata, jotka ovat esittäneet, jotka ovat käyttäneet tätä yhteiskäyttöä. Ja mielestäni keskustelu on tässä ollut hyvin mielenkiintoinen ja se ää, tulee olemaan hyvin mielenkiintoista nähdä tämä mietintö ja kaikki tarkistukset, joita siihen esitetään. Kiitoksia. Kiitokset komissiolle, Rova Andre. No niin, tarkistukset 9. helmikuuta mennessä. Äänestys toimitetaan 15.3. George vielä loppupuheenvuoro. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia siitä, että olette osallistuneet tähän keskusteluun. Monia asioita tuotiin esiin. Haluaisin vastata yhteen tai kahteen asiaan. Jose Bove sanoi, että suurin osa jäsenmaista ei, siis kysymys, mistä keskustelimme aikaisemmin, on se, että meidän pitäisi saada aikaan nyt parlamentin kanta, eikä jäsenmaiden kanta tai neuvoston kanta, eli tämä on melko tärkeää. Mitä tulee sitten sisämarkkina-asioihin, yhtenäismarkkinat, me pyrimme vahvistamaan tätä aspektia. Me olemme myöskin keskustelleet julkisesta mielipiteestä ja uskoisin, että vaara, mitä tulee julkiseen mielipiteeseen, on jotakin, mihin täytyy kiinnittää huomiota, jos me teemme ehdotuksia, jotka pyrkivät olemaan vain sellaisia, että ne miellyttävät ihmisiä, eivätkä perustu välttämättä tieteeseen. Tämä on hyvin vaarallinen tie tässä on paljon kysymyksiä myöskin sitä, että on olemassa hyvin erilaisia tieteellisiä kantoja tähän asiaan liittyen, kuten kuulimme. Minä ja Kohan Lepage kuulimme näitä mielipiteitä kaksi viikkoa sitten. On erilaisia mielipiteitä kyllä olemassa, mutta kaikki on otettu mukaan. EFSA on ottanut ne kaikki mukaan ja niitä on kuultu ja niihin on vastattu. Ja EFSA ei ole hyväksynyt kaikkia näistä tieteellisistä mielipiteistä. Ja näin on tieteellisessä työssä. Kaikki eivät ole täysin samaa mieltä kaikissa asioissa. Me pyrimme tekemään tällaisia suuria linjoja eikä yksityiskohtaisia sääntöjä. Mitä tulee sitten se, että tämä koskettaisi jotain erityisiä yksittäisiä jäsenmaita, näin ei ole. Tässä kollegallani oli mielipide, joka vaikutti olevan äh, ristiriidassa äh, hallituksen kanssa. Eli siinä, että ehdottomasti tuettaisiin jäsenmaiden mahdollisuutta päättää. Mitä tulee sitten, äm, kuten Lulling huomautti, kaikilla on aina ongelmia Euroopassa tuottajilla, kuluttajilla ja tätä GMOta tekniikkaa on käytetty esimerkiksi maissin kasvattamisessa ja sitä kulutetaan. Tämä on todellisuutta. Tämä on todellakin se todellisuus, mikä keskuston pohjalla on. Ovatko kaikki muut, jotka käyttävät GMO-tekniikkaa väärässä ja Eurooppa oikeassa? Tämä on kysymys. Kiitoksia. Minä odotan tarkistuksia ja kiitoksia siitä, että olette pyrkinyt pidentämään takarajaa. Tämä ei ollut helppo aihe, ei ollut helppo päästä kompromissiin, mutta pyrimme tekemään niin. Kiitoksia. Grazie, grazie a George. Ultimo punto. Kiitoksia, kiitokset Georgeille. Viimeinen kohta esityslistalla kohta kuusi. Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde. Poliittiset puitteet eurooppalaiselle matkailulle. Varapuheenjohtaja Nikulesku on esittelijänä tässä. Kyse on hyvin tärkeästä taloudellisesta toimesta. Tällä on vaikutusta työllisyyteen, talouskasvuun ja tästä syystä onkin tärkeää, että tämä voi kehittyä edelleen. YMPn, YMPn toisessa pilarissa vuoden 2013 jälkeen. Tästä syystä annankin välittömästi kollegalle puheenvuoron. Rova Boris on komissiosta paikalla. Toivotan hänetkin tervetulleeksi. Kiitoksia puheenjohtaja. tämä lausuntoehdotus on käännetty kaikille kielille ja myöskin jaettu. Tästä en nyt halua ottaa kaikkia yksityiskohtia esille. Minä odotan kollegojen tarkituksia. Argumentti tässä liittyen yhteisen maatalouspolitiikkaan, niitä on lukuisia, ne myöskin ovat maataloudelle tärkeitä. Maatalousmatkailu eh, myöskin parantaa elinoloja kylissä se lisää erilaisia toimintamuotoja kylissä. Se voi myöskin vaikuttaa infrastruktuurin kehittämiseen ja tämähän on erittäin tärkeää, kun ajetaan taloudellisia toimia ja niiden tukemista maaseudulla. Meidän pitäisi myöskin maatila, matkailu ottaa huomioon siinä yhteydessä, että pyritään suojelemaan eri mat- maaseudun toimenpiteitä. Nämä kaikki olivat lähtökohtia tässä lausuntoluonnoksessa. Mutta kun ajatellaan kaikkia näitä toimia, joiden tarkoituksena on tukea maaseutumatkailua, me tarvitsemme myöskin rahoitustukea tämänhetkisen maatalouspolitiikan puitteissa. Yli huomenna kolmas päivä helmikuuta on tarkistusten jättämisen määräaike ja odotankin niitä teiltä. Kiitos. Sì, esatto. Tre febbraio. Todellakin 3. helmikuuta tarkistusten jättämisen määräaika. Äänestys toimitetaan 28. päivä. No niin, sitten pääsemme keskusteluun. Sergio Pukeres ensimmäisenä. Señor presidente, también para ser lo más breve posible. Kiitos. Minäkin yritän olla todella lyhykäinen sanoissani. Meillä on ihan samat ajatukset kuin mitä kuin Lesku tässä esitti, mutta haluaisin vielä hieman äh, alleviivata tätä peri, perusperiaatetta. Tämä on hyvin tärkeä sektori unionissa. Meillä on suuria mahdollisuuksia ja potentiaaleja Euroopan unionissa – ja sitä kautta esimerkiksi voimme nostaa ihmisten toimeentulotasoa. Ja siksi meidän pitäisikin pyytää tukea tämän sektorin rahoittamiselle. Ja luonnollisesti me tarvitsemme myös sekä julkisen että yksityisen sektorin rahoitusta niin, että tämä olisi kaikille tärkeää. Matkailu on erityisen tärkeää myös maaseudun kehittämiselle, nuorille ihmisille ja naisille. koska tätä kautta esimerkiksi naiset voivat vahvistaa paikallisia tapoja ja kulttuuria. Meidän täytyy myös huomioida uuden minkälainen työvoima maaseuduilla. Tämä on puhdasta teollisuutta verrattuna moneen muuhun matkailuun, kuten esimerkiksi rannikkojen rakentaminen, joka on huonoa ympäristölle. Mutta tämä on tällaista puhdasta, kivaa matkailua, joka tulee parantamaan taloudellista kehitystä. Me tulemme tekemään muutaman tarkistuksen, joka liittyy kilpailukykyyn, maatalous, maaseudun matkailusektorilla, joka on myös tärkeää, mutta kaksi avainajatusta parantaa liikennettä maaseudulla, ei ainoastaan infrastruktuuria, mutta myös julkisia palveluita sekä edistää koulutusta tällä sektorilla. Älkäkäämme unohtako, että maaseutualueet, siellä on hyvin paljon nimenomaan tällaisia mikroyrityksiä, jossa on nuoria ja naisia sen vuoksi on mielenkiintoista myös tarjota tarpeellista koulutusta tämän sektorin ihmisille. Tämä on sosiaalista matkailua. Ja tämä pitäisi olla myös helposti saavutettavaa esimerkiksi vammaisille. Maaseutumatkailu sen pitäisi olla sosiaalista matkailua, eli matkailua, joka on saatavissa kaikille, ei ainoastaan niille, jotka, jotka ovat köyhiä tai jotka ovat vammaisia ja eivät sen vuoksi voi käyttää muuta matkailua. Joten myös tällainen matkailu olisi liitettävä esimerkiksi Natura 2000-verkkoon. Sitten me olemme ottaa myös perinteiset hotellit ja majoituspaikat. Tämä kaikki on kerättävä tällaiseen pakettiin, joka on näkyvä kuluttajalle, joka on houkutteleva. Ja tällä tavalla voisimme sitten tukea tätä kyseistä sektoria. Tämä on strategia, jota voitaisiin käyttää ei ainoastaan maaseutumatkailuun, vaan myös rannikkomatkailuun. Mutta maatalousmatkailu on tällainen neitsellinen maaperä, jota voimme kehittää. Ja me tarvitsemme siihen strategian, joka kokoaisi yhteen kaikki nämä eri asiat, jotka eivät koske ainoastaan maatalousmatkailua, vaan myös pelkästään maaseutumatkailua, vaan myös rannikkomatkailua ja kaupunkimatkailua. Ja kehitysyhteistyö, rahasto on hyvin tärkeä tässä rahoitusnäkökulmasta. Ja tämä komission ehdottama perusta on hyvä, samoin kuin nämä eri rahoitusinstrumentit. Jos kukaan ei enää halua käyttää puheenvuoroa tässä, niin annankin seuraavaksi sitten äh, puheenvuoron komissiolle. Thank you, Chairman. Uh, first of all, uh, the... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Komissio haluaisi kiittää maatalousvaliokuntaa siitä, että se käsittelee tätä asiaa ja tunnustaa turismin tärkeyden. Mekin Olemme hyvin kiinnostuneita turismista, erityisesti maatalous, Me tunnustamme tämän maaseututurismin tärkeyden taloudelle. Ja huomaamme, kuinka se voi monimuotoistaa maaseutualueiden taloutta. On myöskin hyvin tärkeää käyttää tätä mahdollisuutta kulttuurillisen perinnön ja identiteetin vaalimisessa. Tämän vuoksi me keskitymme siihen, että maatalousalueet voivat käyttää turismimahdollisuuksia esimerkiksi innovaation kautta. Tämän vuoksi olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että turismiformissa on tehty ehdotus, jonka tarkoitus on auttaa PK-yrityksiä, jotka ovat erityisesti maaseutualueella, siihen, että ne osallistuvat digitaaliseen kehitykseen ja niin, että niiden palvelut ovat enemmän saatavilla. Usein maaseutualueet kärsivät palveluiden ja tuotteiden liikkuvuuden vähäisyydestä, kuten mainitsitte, Tämä ei kosketa vain nuoria, mutta myöskin vammaisia. Tämän vuoksi, ja kuten mahdollisesti tiedätte, olemme tekemässä ehdotuksen, joka koskettaa innovaatioalaa ja sen yhteyttä matkailuun. Se on Euroopan mobiiliyhteistyötä koskettava esitys, ja me otamme siihen myöskin syrjäiset alueet ja niiden yhteydet mukaan. Toivomme, että tämä tulee parantamaan nykyistä tilannetta. Ja sitten tässä ehdotuksessa on myöskin toinen kohta koskien kalypsoa. Se on mainittu tässä kannassa. Kalypso-aloite on aloite, joka ähm, pyrkii ratkaisemaan ähm, kausittaisuuteen liittyvät ongelmat. Se pyrkii myöskin auttamaan nuoria ihmisiä ja vähävaraisia perheitä ja vammaisia siinä, että he pystyisivät käyttämään matkailumahdollisuuksia hyväkseen. kalipso aloite pyrkii ratkaisemaan kaikki nämä ongelmat samaan aikaan. Haluaisin myöskin huomauttaa, että Euroopan perintökohde maininta ja Euroopan kulttuuripääkaupunki hanke liittyy myöskin tähän maaseutumatkailuun. Meillä on paljon mahdollisuuksia ja aloitteita, joita on tehty. Olemme tutkineet myöskin sitä, kuinka ne liittyvät Synergia Natura 2000 hankkeen kanssa. Haluaisin kiittää teitä vielä uudelleen mielenkiinnosta, jota olette osoittaneet tätä työtä vastaan ja kiitoksia teidän huomiostanne. Ultima parola. Kiitokset, Rova Boros. Kollega ei haluakaan käyttää enää puheenvuoroa. No niin. Tämä oli sitten tässä. Ensi maanantaina jatketaan kello 15. 7. helmikuuta kello 15. Kiitokset kaikille. Kokous päättyy tähän. Stefano, visto che mi hai in piena commissione.